Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Madame Georgieva est annoncée. Rouva Georgievan pitäisi olla paikalla täällä kolmen minuutin sisään. Näin ollen avaan jo tämän kokouksen. Ja kukaan ei varmaan vastusta teistä esityslistaa. Ja haluaisinkin ilmoittaa teille, että ihan tulevana, tulevina hetkinä Rouva Georgieva tulee esittelemään meille monivuotisten rahoituskehysten äh, puoliväliarvion ja tämän jälkeen annan puheenvuoron sitten yhteisesittelijälle, hän siis puhuu tästä puolivälin arviosta rahoitusasetuksen pysyvä esittelijä, investointipankin ja rahoitusvälineiden pysyvä esittelijä, varjoesittelijä monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ja sen jälkeen sitten puheenvuoron saavat, saavat vielä koordinaattorit. Ja koska nyt ollaan hieman aikataulusta jäljessä ja rouvakomission jäsenen aikataulu on erittäin tiukka, niin jotta komission varapuheenjohtaja voisi sitten vastata kysymyksiinne ja huomioihinne. Haluaisin ehdottaa teille, että arvio, tämä ennakoitu kolme minuuttia puheaikaa pienennetään kahteen minuuttiin, koska muuten saattaa käydä niin, että Rova Georgieva joutuu poistumaan paikalta ennen kuin hän on pystynyt vastaamaan kysymyksiinne. Jos tämä teille sopii, niin pidämme kiinni tästä kahden minuutin puheenvuoro periaatteesta ja todella toivon, että kaikki ymmärrätte tämän tilanteen. Ja ymmärrätte sen, että joudun nyt hieman tällaista kuurinpidollista toimia käyttämään tässä. Näyttää siltä, että kaikki hyväksyvät tämän muutama jännityksen hetki ja sen jälkeen pääsemme eteenpäin. Eilen keskusteltiin 2017 äh, talousarvioesityksestä ja tuolloin sanoin, että tässä eletään vielä hieman tällaista un, unelmaa. Ja komission puheenjohtaja kuultiin tänä aamuna ja näitä ehdotuksia, jotka tähän meihin unelmaamme kuuluvat. Ja tänään Rova Georgieva tulee kertomaan meille sitten monivuotisten rahoituskehysten uuden tarkastelusta ja siitä, että saadaan käyttöön tarvattavat varat, jotta nämä unelmat voidaan toteuttaa. Kaikki tämä selviää tässä muutaman sekunnin kuluttua, koska näen, että tuolta tulee jo komission edustaja ja rouva Georgieva. Meidän pitäisi suorastaan nyt taputtaa hänelle. Tervetuloa. Madame la vice-présidente, je vous remercie infiniment. Rouva komission varapuheenjohtaja, kiitän teitä lämpimästi siitä, että olette tulleet tänne keskuuteemme tänään iltapäivällä. Ymmärrätte, että eh, odotamme teitä innolla ja meillä on omat unelmamme, koska me kaikki muistamme ainakin ne meistä, jotka olivat 2013 vuoden lopussa täällä, kun eh, meillä hyväksyttiin nämä monivuotiset rahoituskehykset 2014-2020 kaudella ja tämä oli todella äh, uhrausten aikaa. Mutta tässä oli myös kaksi ehto, ehtoa, eli ensinnäkin se, että perustetaan korkean tason työryhmä, joka äh, tarkastelee omia varoja. Ja viime viikolla tässä, tästä myös keskusteltiin Montin kanssa ja pari viikkoa vielä odotetaan ennen kuin esitellään uudet omat varat. Ja toinen ehto oli se, että puolessa välissä monivuotisia rahoituskehyksiä tarkastellaan tilannetta. Ja tämä antaa, tämä antaa oman vastauksen niihin toiveisiin, joita meillä kaikilla on. Ja nyt rouva komission puheenjohtaja, toivottavasti te pidätte yllä meidän unelmiamme. Teillä on puheenvuoro ja kiitos siitä, että tulitte paikalle tänään. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pahoittelen, että alamme nyt näin vähän myöhässä. Olimme lehdistötilaisuudessa varapuheenjohtaja Kataisen kanssa. Samoin mukana oli ulkopolitiikan korkea edustaja Rova Mogherini ja minun piti vastata yhteen kysymykseen ennen tänne tuloa. Pahoittelen kovasti. Te pyysitte minua pitämään kiinni teidän unelmastanne ja olen tyytyväinen, että sanotte näin, koska te sanotte, että halusitte tehdä unelmasta totta. Yritän nyt tehdä parhaani, mutta asia oli unohdettu ja teimme yhdessä työtä sen toteutumisen puolesta. Olemme siis tehneet työtä viime kuukausina kovasti tämän väliarvion laatimiseksi, josta tänään tulee kertomaan. Haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja monia muita Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet mukana asiassa tehneet suosituksia ja ehdotuksia. Samoin ECOFIN ministerit ovat olleet au, va, auliita keskustelemaan kanssani kaksikin kertaa. Samoin kollegani komissiossa he ovat kaikki tehneet kovasti työtä, jotta saadaan sellainen ehdotus, joka on yksityiskohtainen, sisältöpitoinen ja oikeudenmukainen. Jos voisin aloittaa tästä paketista, siinä on mukana kolme osaa, väliarvioinnin tiedottaminen, samoin henkilöstö, työasiakirja, ehdotus monivuotisen rahoituskehysasetuksen muuttamiseksi jouston varalta ja ehdotus yksinkertaistaa varainhoitosääntöjä varainhoitoasetuksessa, samoin tähän liittyviä perussäädöksiä omnibuslainsäädäntöä. Tähän liittyy myös muita oheisehdotuksia. Niitä on kolme, jotka ottaisin esille. Ne ovat meillä tällaisia lippulaivahankkeita. Yksi koskee esiriä, 2020 agendaa, jota saadaan kaksinkertainen koko sille niin, että tarvitsee lisätä monivuotista rahoituskehystä 100 miljardilla. Sitten uusi ehdotus kestävän kehittämisen kehityksen välineestä, samoin ulkoisten investointien rahasto ja sitten pieni kooltaan, mutta kuitenkin kiinnostava hanke, Wifi for all, jotta julkisissa tiloissa Euroopan ihmiset, kansalaiset pääs, saisivat käyttää wifiä. Kukapa tästä ei pitäisi. Joten tarkastellaan sitten puitteita, joissa tätä ehdotusta kehitellään eteenpäin. Tiedätte tämän varsin hyvinkin ja tunnette sen, koska minulla on ollut tilaisuus jo kuulla teidän kantojanne asiassa. Tässä EU-budjetti keskittyy tuloksiin, missä määrin pystymme selkeästi määrittelemään, mihin käytämme, miten käytämme rahaa ja miten meitä sitten arvioidaan tästä rahan käytöstä, jotta saadaan paras tulos varainkäytöstämme ja miten myös kerromme asioista kansalaisillemme ymmärrettävällä tavalla perustellusti? Tämä on tietysti hyvin tärkeä kysymys, jota on arvosteltukin. Me pyrimme uudistamaan kaikkia näitä kohtia. Haluan muistuttaa teitä siitä, että 27. syyskuuta meillä tulee olemaan toinen konferenssin budjettituloksista ja luotan teidän aktiiviseen osallistumiseenne siellä myös. Ja kun sitten ajattelee tätä pakettia, niin siellä on kolme selkeää tavoitetta. Myöntää varoja prioriteettikysymyksiin, ja meidän prioriteetteja prioriteettimme ovat varsin selkeitä työpaikat, kasvu toisaalta, sitten turvallisuus, muuttoliikepakolaiset, ulkorajat toisaalta. Sitten toinen tavoite lisätä joustavuutta ja budjettiin nopealiikkeisyyttä tai ripeyttä ja sitten pyritään vähentämään kolmanneksi äh, turhaa byrokratiaa vähentää sääntöjä, jotka eivät sisällä mitään lisäarvoa, kun sitten ajatellaan koko rahoituspakettia, siinä on 12,8 miljardia varattuna ja niistä keskivaiheen tarkastelun uudistuksessa myönnetään 6,3 miljardia. Otetaan siis varoja, jotka tällä hetkellä, joita ei ole tällä jaettu mihinkään, varattu mihinkään. Ja keskitytään huippuprioriteettikysymyksiin. Sitten tekniset sopeutukset kohesiopolitiikassa. Tämä on jo tehty 4,6 miljardin edestä. Ja sitten lisämenot muuttoliikkeeseen näkyy ensi vuoden talousarvioesityksessä 1,8 miljardia. Jos otetaan tämä 6,3 miljardia uusi elementti teille, se jaetaan 2,4 miljardia työpaikoille ja kasvulle, 3,9 muuttoliikkeeseen varattu me olemme käyttäneet tiukkoja, selkeitä kriteerejä siihen, mihin raha menee. Haluamme vahvistaa olemassa olevia ohjelmia, jotka saavat aikaan tuloksia kansallisten kannalta, ja minä tiedänkin, että te parlamentissa tuette näitä. COSME 200 miljoonaa euroa, Horisontti 2020 400 miljoonaa, verkkojen Euroopan liikenteen osalta 400 miljoonaa Erasmus Plus 200 miljoonaa euroa. Nämä ovat, näihin ohjelmiin on enemmän hakemuksia kuin varoja on, ja on selkeitä todisteita siitä, että ne todellakin saavat aikaan tuloksen. Ne ovat siis todella suosittuja. Lisäämme yhden miljardin nuorisotyöllisyysaloitteelle ja yksi miljoona sosiaalirahastolle vielä. Ja haluaisin ottaa esille sen, että me rohkaisemme kolmea maata, jotka eniten hyötyvät teknisistä avusta kohesiopolitiikan kohdalla Espanja, Italia ja Kreikka ovat nämä maat. Ne sattuvat myös olemaan maita, joissa on hyvin vakavia nuorisotyöllisyysongelmia. Jo näiden maiden pitäisi käyttää tämä vahvistusosuus, jos ne haluavat tätä tarkoitusta varten ehkä haluavat käyttää tätä myös maahanmuuttokysymyksiin. Näissä maissa myös, erityisesti Kreikassa ja Italiassa on vakavia ongelmia maahanmuuttotilanteen kohdalla. sitten, niin kuin parlamentti kovasti on halunnut, niin pyrimme vähentämään takuurahastoa 35 prosentilla. Kun ihmiset kuulevat tästä parlamentissa, niin he sanoivat, että näinhän me sitten sanoimmekin teille. Niin ainoa puolustus on, että en tiedä, miten tämä takuu toimii. Nyt me tiedämme, miten se toimii ja voimme olla hiukan vapaa mielisempiä tässä. Sitten 50 miljoonaa Wi-Fi for You-ohjelmalle Maahanmuutossa on kaksi tärkeää osuutta, EUn sisäiset toimet, Frontex, rajavartiosto, sitten muut toimet, joilla tuetaan kriisivaikutuksissa ja sitten on tämä ul- ulkoiset toimet, joissa tartutaan maahanmuuton perustavalla oleviin syihin, 250 miljoonaa, 750 miljoonaa muuttoliikesopimukselle ja 385 miljoonaa ulko, ulkoisiin toimiin ja omaan kapasiteettiin, mitä tulee makrotaloudelliseen avustukseen, sitä voidaan lisätä. Sitten tässä on tämä logiikka, mitä ohjelmia toteutetaan, pyritään käyttämään rahaa vain silloin, kun olemme varmoja siitä, että huomattavaa lisäarvoa myös syntyy. Sitten halutaan lisätä joustoa ja nopeutta. Siksi tätä, tässä korostan heti, että tarvitaan yksimielisyyttä neuvostossa, jotta näistä voidaan sopia. Pyritään kaksinkertaistamaan olemassa olevan joustovälineen ja hätäapuvarauksen määrä 500 miljoonasta miljardiin ja halutaan luoda. Ja tämä on parlamentin idea todellakin, jonka, johon olemme tarttuneet ja tutkineet sitä enemmän. Halutaan käyttää vapautettuja maksumäärärahoja, jotta tätä kautta luodaan Euroopan unionin kriisivaraus. Me tiedämme kokemuksesta, että silloin kun kriisi iskee, meidän pitää pystyä välittömästi ottamaan varoja käyttöön ja meidän mielestä näin käytetään hyvin käyttämättömiä varoja kun lisätään pikkuhiljaa tätä kapasiteettia. Olemme pyytäneet, että ulkosuuden hallinto olisi hiukan konservatiivisempi. Alun perin jättäisi 10 prosentin joustovaran ja me rajoitamme myös, halutaan poistamme globaalin kokonaismarginaalin maksumäärä sitoumusten kohdalla. Sitten seuraavassa kuvassa näette tämänhetkisiä maksuennusteita, minkä voimme hyvin kaikki nähdä, niin valitettavasti vuonna 16 ja 17, 2016 ja 2017 olemme kaukana ennusteista. Tämä tarkoittaa sitä, että laskuja tulee paljon loppuvuodesta. Olen nähnyt paljon huolestuneita ihmisiä Bulgariassa tämän vuoden budjetista ja he ovat kysyneet, tarkoittaako tämä sitä, että me saamme vähemmän rahoitusta ja minun vastaukseni heille on ei. Tämä vain tarkoittaa sitä, että teillä on vähemmän laskuja tulossa, että saa vähempää rahaa, mutta tänä vuonna ikävä kyllä emme maksa niin monia laskuja kuin haluaisimme ja valitettavasti tätä ei voida selvittää kovinkaan nopeasti. Ja me tiedämme, että ellemme saa ihmisiä lähtemään liikkeelle tässä asiassa vakavissa, niin syntyy tällainen jojo-ilmiö, josta herra Dupré on puhunut. Sitten maksumääräraha katot ovat kestävällä pohjalla, jos maksuja, maksut erityisvälintä varten lasketaan katon yli. Me tiedämme, että meillä meidän pitää vielä ratkaista tämä ongelma parlamentin ja neuvoston kesken. Ja kokonaismarginaali maksuja varten käytetään täysin jousto, maksimijoustoa noudattaen. Tätä pitää vielä työstää. Me puhumme aika huomattavista summista, erityisvälineistä. Erityisvälineet voivat tarkoittaa sitä, että tarvitaan jopa, on nyt on 3,4 miljardia mobilisoitu tätä varten. Ehkä jonkin verran korjauksia tulee. Tämä ei ole mikään pikkuasia eikä helppo asia ratkaista. Haluan vain näyttää tämän ennusteen. Koska olin aikaisemmin näyttänyt, että pitää olla yli katon näiden ennusteiden muutoin syntyy vakavia ongelmia. 2017 on otettu tiettyjä maksuja huomioon, mutta 350 miljoonaa erityisvälineille tämä vuoden 2014 päätös. Put it in a very simple way. This is, this is amount. Mm, tässä on se määrä rahaa, että jos käytetään tehdä kaikki ennakoidut maksut ja tullaan kauden loppuun, niin sitten ollaan katon yläpuolella, ellei ratkaista tätä kysymystä joskus aikaisemmin. Ja mielestäni tämä pitää yrittää vakavissaan nyt ratkaista. Sitten vielä lopuksi yritetään yksinkertaistaa varojen käyttösääntöä. Tässä puhutaan kahdesta asiasta. Yksinkertaistettu yhtenäiset EUn varainhoitosäännöt, luotettaisiin enemmän kansainvälisiin tahoihin ja luottaa paremmin niiden om, omaan tilintarkastustoimintaan. Pitää luottaa siihen, mitä ne ovat saaneet aikaan, eikä toisteta tätä työtä sitten uudestaan EU:ssa. Ja me haluamme myös nähdä yksinkertaistamista 25 lainsäädännön lainsäädäksessä, lainsäädäntösäädöksessä pyritään tällaiseen pienempään sääntöjen määrään, joka olisi vain neljännestä tämänhetkisestä. Sitten te, kun tehdään työtä siis näiden varahoitosääntöjen kohdalla, niin tämä liittyy tähän keskivaiheen tarkasteluun, mutta todennäköisesti siellä on sellaisia osia, jotka jatkuvat jälkikäteen vielä lainsäädäntötyötä on paljonkin edellä. Me emme halua vain yksinkertaisempia sääntöjä. Haluamme tehokkaamman yhdistelmän eri välineitä. Haluamme raportointia, jossa keskitytään tuloksiin. Ja erittäin tärkeä asia meille on, että enemmän kansalaiset ovat tässä mukana. Me haluamme, haluamme että ihmiset voivat kertoa, mitä EU-varoilla pitäisi heidän hyväkseen tehdä. Otetaan esimerkiksi Wi-Fi for you, miksi ei kysytä, annettaisiin ihmisten päättää, missä näitä wifi-yhteyksiä olisi kirjastoissa, rautatieasemilla vai jossain keskustoreilla. Mutta otettaisiin ihmiset mukaan pohtimaan niin, että he ottavat omaksi asiakseen myös EU-talousarvion enemmän kuin tällä hetkellä on tilanne. Ja edelleen tässä soveltaa yksinkertaista sääntöä Avoimempi budjetti on vastuullisempi talousarvio. Vastuuta siirretään enemmän tilintarkastajilta ihmisten suuntaan. Sitten vielä lopuksi ajoituksesta. En nyt tästä puhu paljon, puhun jo pitkään. Oikeastaan tässä viesti voidaan tiivistää siihen, että meidän pitää tehdä nopeasti työmme ja saada se loppuun tämän vuoden loppuun mennessä tai ainakin sitten ensi vuoden al- alussa. Kiitoksia. Merci, madame la vice-présidente. Kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja. Koska nyt kun otamme huomioon aikataulurajoitukset, niin We, are driving back to, to Brussels, so... Me menemme autolla takaisin Brysseliin, joten voimme olla täällä käytettävissä niin kauan kuin vaan haluatte. Mutta yleensä tällaisissa keskusteluissa, mitä pidempään täällä keskustellaan, niin sitä vähemmän siitä on sitten hyötyä enää loppumetreillä. No, minä olen jo Aikaisemmin pyysin, että puhutte vain kahden, kaksi minuuttia, mutta nyt voimme taas nostaa puheenjohtajan kolmeen minuuttiin. Ensin kaksi yhteisesittelijää. Isabel Tomako aloittaa. Isabel Tomako, olkaa hyvä. Bien, bonjour. D'abord, je voudrais... Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää komission varapuheenjohtajaa ei pelkästään siitä, että hän on täällä tänään esittelemässä meille tätä hanketta, mutta erityisesti siksi, että uskoakseni teitä täytyy muutenkin kiittää siitä, että olette ottaneet huomioon monia parlamentin pyyteitä. Nimittäin olette tänä päivänä esittäneet, esitelleet todellisen tarkistuksen, todellisia muutoksia, jotka ottavat huomioon paremman joustavuuden, mukaan paremman joustavuuden, jotta voidaan paremmin varautua sellaisia, mihin ei voida varautua. Sitten kokonaisessa marginaali kysymys myöskin, sekin, siihenkin meidän kantamatta huomioon. Ja tässä kunnioitetaan sitä, mitä parlamentti oli ehdottanut. Kiitos siitä. Samalla luodaan hätäapuvarasto ja kaksinkertaistetaan hätäapurahoitus. Toinen seikka, joka on erittäin tervetullut, jota te ehdotatte, on koko joukko lisärahoitusta unionin prioriteettien rahoittamiseen, joista olemme samaa mieltä näistä prioriteeteista. Nämäkin lisärahat ovat tervetulleita. Nyt sitten hieman vähemmän myönteistä kommenttia teidän ehdotukseenne. Pyydän että anteeksi. Me saimme tämän asiakirjan myöhäisessä vaiheessa virallisesti meillä ei ole sitä vielä nytkään. Ja vasta vain vähän aikaa olemme voineet tarkastaa tätä tekstiä. Siitä huolimatta jo nyt voin poimia tätä lukuisia ongelmia. Ensimmäinen on niistä se, että täällä on menopuolen luvut, mutta sitten ei ole tulopuolen lukuja. Joten kaiken kaikkiaan sitoumukset esimerkiksi mm, ovat ongelmalliset tässä, mutta palaan tähän vielä, kun puhun marginaaleista. Enimmäkseen nämä katot on jo saavutettu, joten ei paljonkaan olla enää jäljellä minun tietääkseni. Me tarvitsemme mm, tiedon siitä, miten tämä kaikki rahoitetaan. Toinen ongelma, jonka te varmaan tiedättekin jo, sen suhteen, mitä me olemme laskeneet lisää tarpeeksi meidän kantamme on melkoisen kaukana siitä, mitä te ehdotatte. Yksi esimerkki tästä. Nuorisotaku. Te ehdotatte miljardia. Mikäli oikein näin. Miljardia vuodessa. Sen sijaan, että neljälle vuodelle annettaisiin miljardi. Minun mielestäni tässä on ongelma. Tilpaista miljardin yhdelle vuodelle. Te sanoitte, että tässä käytetään sitoumukset hyväksi mutta yleensä, ehkä nyt olen väärässä, täytyy odottaa N plus 1 vuosien verran, jotta voidaan nähdä, onko sitoumukset käytetty tietokoneen sisällä. Tässä on myöskin avoimuuteen liittyvä ongelma. Puheenjohtaja Arthur aina sanoo, että hyvä budjetti on sellainen, joka helposti voidaan selittää kansalaiselle. Tehän tiedätte, ulkoisten rahastojen moninkertaistuminen, niiden määrän kasvu on ongelmasta avoimuuden transparenttiuden kannalta. Lisäksi esirahaston kaksinkertaistaminen. Tästähän täytyy käydä Miksi ei voida tätä takuuta laskea jota voitaisiin käyttää tätä kun hyväksi. Mutta tätä tämä on hieman eri keskustelu sitoumuksista ja avoimuudesta. Niin suhteen minä näen ongelmia. Ja sitten nämä luvut vielä. Minulla on ongelma, joka liittyy siihen, että puuttuu esityksistänne se, mistä tämä raha tulee. Tämä tässä välitarkastuksessa on hyvin paljon asioita, mutta samanaikaisesti loppujen lopuksi, kun on kyse monivuotisista rahoituskehyksistä, joista äänestettiin vuonna 2013, tässä ei ole ollenkaan sellaista kattoa, jonka olisimme halunneet ja josta olemme keskustelleet. Tämä on suuri sääli. Joten tässä oli minun ensimmäinen pinnallinen analyysini lyhyesti ja ytimekkäästi. En voinut kovinkaan syvällisesti pureutua näihin ongelmiin, mutta uskon, että meidän täytyy tehdä vielä yhteistyötä keskenämme, jotta tulosta saadaan. Kiitoksia. Eli tämä katto maksu määrärahoille joustovarassa. Ja seuraavaksi toinen esittelijä. Uh, thank you, Madam Commissioner. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, kiitokset uh, rouva komission varapuheenjohtaja. Kun keskustellaan puolivälin tarkastuksesta ja siitä, mitä tulee tähän rahoitustarkasteluun, niin haluaisin todellakin osoittaa iloinen olevani iloinen komission ajatuksesta siitä, että todella tarvi, teidänkin mielestänne tarvitaan tätä uudelleentarkastelua. tarkastelua. Tässä on kahden tyyppisiä uudelleen tarkastelua. Yksi niistä on se, että että tarkastetaan nämä resurssit ja varojen käyttö, mutta näinhän ei ole itse asiassa nyt, koska nyt ei näitä varoja tarkasteta uutta, uusia, uutta rahoitusta ei ole tullut, vaan nyt kysymys on siitä, miten uudelleen rahoitetaan talousarviossa rahoitustarpeet, joten komission ehdotuksena on nyt se, että täytyy miettiä, miten paremmin käytetään käytettävissä olevat varat. Avainkysymys tietysti liittyy siihen, mitä tapahtuu 2017, 18, 19, 20 vuosi, talousarvioille, mitä nämä vuosittaiset maksut ovat. Tämä on myös erittäin tärkeää. Tietysti olemme iloisia tästä uudelleen tarkastelusta. Tämä on ensimmäinen asia. Kun vertaamme ehdotusta omassa, omassa päätöslauselmassa Rovat omalta oma-aloitemietinnössä ja sitten teidän esitystänne, niin kyllä tästä jotain puuttuu mielestämme, mutta tämä nyt on tulosta analyysistä. Esimerkiksi me emme puhu pelkästään sitoumuksista, vaan myös ylimääräistä varoista, joita laitetaan talousarvion. Me uskomme, että, no haluan tässä sanoa, että me emme ole mitenkään luovuttaneet, ja tämä on vielä käsittelyssä kenties ei tässä keskustelussa ehkä myöhemmin, mutta tämä on sellainen seikka, josta meidän täytyy vielä keskustella. Ymmärrämme, että tämä on ensimmäinen komission ottama askel me voimme kyllä jo ennakoida neuvoston reaktiota, aivan kuten usean otteeseen jo totesittekin. Neuvosto ei tule olemaan tyytyväinen minkäänlaiseen uudelleentarkasteluun tässä. Mutta tietysti on erittäin tärkeää selvittää se, että jos me puhumme tulos suuntautuneesta talousarviosta, niin meidän täytyy rakennettakin tarkastella uudelleen. Meidän täytyy hyödyntää kaikki mahdollisuudet. Tämähän oli taistoita käytiin 2013. Ennen sitä oli väline, jossa sanottiin, että jos että sitä voidaan käyttää, jos tarvetta on. No nyt tämä tarve on. Meidän täytyy vielä muuttaa asioita, koska rahoituskehystä on jäljellä vielä kolme vuotta. Ja tämä on varsin riski manööverikomissiolta neuvoston edessä. Parlamentti kyllä tukee teitä tässä taistossa, mutta samanaikaisesti haluaisimme myös todeta neuvoston suuntaan, että tämä on vain ensimmäinen askel eteenpäin, koska tulevina muutaman kuukauden päästä taistelemme seuraavista rahoitusnäkymistä. Ja nyt me valmistelemme keskustelua keskustelua jo noita rahoitusnäkymiä varten. Haluamme siis sanoa, että olemme iloisia tästä ensimmäisestä ehdotuksesta. Me keskustelemme teidän ja neuvoston kanssa maksuongelmista. Tämä on tärkeä asia. Ennen kaikkea kysymys on sitoumus määrärahoista, mutta keskustelemme myös maksuista ja haluaisimme osoittaa teille, että tämä on tärkeä elementti keskustelussamme. Sitten vielä viimeinen asia. kansalaiskeskustelu tärkeää ovat prioriteettimme. Uudelleen tarkastelussahan ei ole kysymys pelkästään rahoista, vaan myös prioriteeteista. Nyt ollaan puolessa välissä rahoitusnäkymiä. Pitäisikö prioriteetteja tarkastaa uudelleen? Tämä on tämä suuri kysymys tässä, koska jos me muutamme prioriteetteja, niin tätä varten pitäisi myös olla varoja käytössä kollegojen kanssa valiokunnassa on käyty pitkää keskustelua tästä. Jos meillä on uudet prioriteetit, mutta ei ole varoja, niin tämähän on vain ajan hukkaa. Tämän vuoksi viestimme pitäisi olla erittäin selkeä. Kiitoksia. Huomaatte varmaan, että olen tässä ollut hyvin höveli puheajan suhtaan kahdelle yleisesittelijälle, mutta tämän jälkeen pidän tiukasti kiinni kolmen minuutin puheenajasta. Rova Kresle, pysyvä esittelijä, äh, ei ole paikalla, mutta haluaisiko EPPn äh, koordinaattori puhua? Eh, Kiitos. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä tästä ehdotuksesta ja siitä, että äh, tässä on otettu huomioon myös Euroopan parlamentin kannat ja se enemmistö äänestys, joka tulos, joka otettiin monivuotisista rahoituskehyksistä. Ja aina kun puhutaan tarkastelusta, niin sen myös saamme ja haluamme osoittaa kiitollisuutemme siitä. Ja neuvostonkin pitäisi olla tyytyväinen ja kunnianhimoinen niin kuin parlamentinkin, koska tässähän puhutaan kansalaisten ongelmien vallankumouksesta ja me puhumme myös varoista, jotka suunnataan eri jäsenvaltioihin. En ole ikinä neuvostolta nähnyt tällaista egoistisempaa lähestymistapaa. Se ei ole halunnut tarttua omiin ongelmiinsa. Me annamme neuvostolle tässä mahdollisuuksia ja ratkaisuja niin, että se voi täyttää sen, mitä, se on, mitä sitoumuksia se on antanut ja lupauksia kansalaisille. Me puhumme esimerkiksi työllisyydestä. Ja nämä ovat kaikki prioriteetteja, jotka me olemme hyväksyneet. Tutkimus, erilaiset ohjelmat, Erasmus Plus-ohjelma. Täytyy, meidän täytyy pystyä ratkais, ratkaisemaan työllisyysongelma, eritoten nuorisotyöllisyys tai työttömyys. Ja sanotaan, että miljardi euroa ei riitä talousarviossa. Ja sitten olisi kyllä todella välttämätöntä, että neuvosto liittyisi tähän ehdotukseen, koska tämä on ongelma, joka koskettaa myös neuvostoa. Sitten tämä yksinkertaistamistavoite. Olen hyvin iloinen myös siitä ja samoin joustavuudesta ja tehokkuudesta, koska loppujen lopuksihan me haluamme panna täytäntöön Eurooppa 2020 strategian ja ne varat, joita tähän on annettu, ne täytyy pystyä täysin hyödyntämään. Eihän tässä edes äh, kansalliset maksut äh, nouse yhteen prosenttiin PKTLstä. Ja neuvostonkin täytyy ottaa tämä äh, ongelma ratkaistavaksi. Eli tässä todella täytyy toimia niin, että maksut ovat lupausten tasolla. Maksut ovat loogista seurausta lupauksista. Neuvosto ei voi sanoa, että on yksi prioriteetti ja siihen annetaan sitten lupa ja loppujen lopuksi päädytään samaan asenteeseen kuin monesti ennenkin, eli ei haluta maksaa. Meidän mielestämme neuvoston täytyy myös olla uskottava ja sen täytyy olla aivan yhtä kunnianhimoinen kuin Euroopan parlamentin Ehdotus on siis tervetullut, mutta joillakin osa-alueilla sitä täytyy vielä vahvistaa. Kiitos. No, äh, Kiitoksia seuraavaksi Katja Jabal, pysyvä esittelijä investointe pankin ja rahoitusvälineiden osalta. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä jo aikaisemmat puhujat arvioivat tätä esitystä. Tässä tuli mielenkiintoisia asioita komission ehdotuksessa. Lähden näistä myönteisistä asioista liikkeelle. Koehdotuksessa meille ehdotetaan kolme suurta vaatimusta parlamentista yksinkertaistaminen enemmän varoja prioriteettikysymyksiin, EU-ssa ja joustavuus tässä taisivat olla nämä kolme vaatimusta, joita parlamentti on esittänyt ja on totta, että ne täyttyvätkin tässä komission ehdotuksessa, mutta sekin on kyllä totta, että kun kvantifioidaan kolme 100 miljoonaa euroa. Se emme voi väittää, että, tai se on vain yksi prosenttia rahoituskehityksestä, emme voi väittää, että budjetti mitenkään ratkaisee kaikkia EUn ongelmia, mutta ei, eihän meillä ole toimivaltuuksiakaan tällä yllä prosentilla, ei juurikaan pysty suuria asioita saamaan aikaan. Ei tullut aivan selväksi, mistä nämä lisävarat tulevat. Eh, Nämä marginaalit, globaali, kokonaismarginaalisitoumuksissa joustavuus, ei mitään uutta siinä mielessä. Tämä on kaikkein kielteisintä tässä ehdotuksessa. Edelleenkin olemme äh, rahoituskehyksen rajoissa, vaikka sitä hiukan parannetaan, ja ehdotukset, joita on tehty, koskevat sitä, miten käytän sataprosenttista rahoituskehystä, josta on sovittu. Ei ole mitään todellista lisää rahaa, ruisketta, prioriteetteja varten, jota kuitenkin tarvitsemme. Ja äh, esittelijä tässä oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että olemme, tässä on käsi, kyseessä tavallaan hallitusten masokismi, eivät ole valmiita ratkaisemaan omia ongelmiaan. Ja kun EU voisi tässä auttaa kovastikin hallituksia ja jäsenvaltioita ratkaisemaan näitä ongelmia. Sitten vielä yksi epäilyksi, joka tulee mieleen, sillä kun neuvottelemme näistä rahoituskehyksistä, tästä rahoitus, rahoituskehyksestä yksi ehdoista oli omat varat. On totta, että meillä on korkeatason työryhmä, joka käsittelee omia varoja. Se on viemässä loppuun omaa raporttiaan asiasta, mutta en täällä edes lue sanaa omista varoista, missä ne haluaisikin tietää, onko tämä joku sellainen juttu, joka komissiolla on mielessä ja aikoo alkaa työstää tulevina kuukausina. Säästyykin tässä 30 sekuntia vielä. Merci. La parole est au... Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijä. Heistä ensimmäinen, edustaja Ashworth. Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä, koska mukana on hyvin paljon asioita, jotka me voimme hyväksyä. Erityisen hienoa on se, että täällä on enemmän joustoa ja yksinkertaistusta. Tiedätte hyvin, että ovat lähellä minunkin sydäntäni. Kyse ei ole niinkään siitä, missä me tällä hetkellä olemme, vaan pikemminkin on kyse siitä, mihin suuntaan nyt ollaan menossa, niin kuin monet sanoivat. Ja nyt hyväksyn nämä pyrkimykset. Mutta niin kuin monet muutkin kollegat sanoivat, että ongelmia, ongelmat piilevät yksityiskohdissa. Mainitsen nyt yhden seikan, josta aivan varmasti teillä on tilaisuus vielä antaa tarkempaa tietoa meille. Kolme seikkaa tässä pistää silmään. Ensinnäkin esirahasto. rahasto Esirahaston menestys täytyy pistää merkille. Sitä huolimatta kunnianhimoiset suunnitelmat tulevasta silmällä pitäen mukaan luettuna rahan kierrätys siitä, niin äh, nykyinen rahoitus talousarviosta, onko se nyt tarkoituksena vai se, että pistää uutta rahaa esiriin? Tietysti kaikki hyväksymiä tuemme mikrorahoituksen ja nuorisoaloitteen, mutta pieniä varoituksen sanoja. Usein tämän tyyppiset ohjelmat kyllä otetaan käyttöön parhain mahdollisin aikein, mutta käytännössä totuus on se, että kustannusten, kustannukset työpaikkaa kohden ovat astronomisen suuret. Meitä täytyy jatkuvasti muistuttaa mielimme sen, että nuoriso tarvitsee lähinnä kasvaa taloutta, joka luo jo automaattisesti työpaikkoja. Toivon mukaan otatte tästä vaaren. Viimeinen seikka meneillään olevat maksamattomat laskut. Onko riittävästi otettu tämä huomioon niissä ohjelmissa, joita jatkossakin toteutetaan? Kaiken sen varassa, mitä te sanoitte haluavanne tehdä, niin onko tämä puoli otettu huomioon riittävästi? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dupré. Ah, ah, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelen rouva komission varapuheenjohtaja. Minä en ehtinyt kuuntelemaan teidän esitystänne, joten tämä nyt on vain ensimmäinen reaktioni tähän. Minähän olin täysistunnossa keskustelussa äsken. Ensinnäkin haluaisin olla yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka iloitsivat siitä, että olette kantaneet vastuunne siitä, että ette olette todellisen uudelleen tarkastelun esittäneet. Euroopan parlamentti odottikin tätä. Tämä on aivan strateginen elementti ja tämä perustelee meidän kahden yhteisesittelijämme työtä. Tämä on sellainen seikka, josta minä haluaisin teitä kiittää eritoten tässä nykykontekstissa ottaen huomioon kaksi seikkaa. Ainakin omien tietojeni mukaan jäsenvaltiot eivät ole rahapussin nyörejä tällä hetkellä kovin innokkaita avaamaan ja toiseksikin sen vuoksi, että kaikki rahoitu, monivuotisten rahoitusnäkymien muutokset ja tässä on seikkoja, jotka vaikuttavat jotka vaativat muutoksia, niin tähän vaaditaan jäsenvaltioiden yksimielisyys. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä tästä seikasta, koska meillähän saattaa olla unelmia, mutta joskus nämä ovat ehkä tällaisia talousarviounelmia, vaikka joskus ne voivatkin olla aika mukavia ja kauniita. Tämä ehdottomanne pakettirouva komission jäsen, eritoten yksinkertaistaminen, mitä tulee varojen käyttöön, niin haluaisin tämän erittäin selkeästi tuoda esille. Kysymys on yksinkertaistamisesta ja tiettyjen operaattoreiden työn helpottamisesta, koska heidän harteillaan on nyt valtaiset byrokraattiset säännökset. Me, meidän täytyy aivan selkeästi valvoa sitä, että jotkut komissiomme henkilöt eivät yritä uudelleen monimutkaistaa sääntöjä. Eli tässä täytyy pystyä hyvin käyttämään varat ja välttämään petoja, petoksia, mutta joskus tämä monimutkaistaa niin pahasti sääntöjä, että tässä todella on valtava energian hukkaa ja tämä tekee elämästä vaikeaa. Meidän täytyy tehdä kaikille kollegoille selviksi ja kaikille ryhmille selväksi, mukaan, mukaan lukee kaikista suurimmille ryhmille tämän selväksi yksinkertaistamisen suunta on se, mitä parlamentti haluaa tässä. Ja toivottavasti tämä tulee nyt selkeäksi. Rova komission jäsen vielä muutama sananen sivulla kuusi asiakirjassanne. Te olette täällä tehneet laskelman neuvotteluista Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä olette pyytäneet, jos tätä oikein tulkitsen, että tässä komissio antaa strategisia neuvoja budjettiviranomaisille ja tässä esitellään tämmöinen kokonaisuuspaketti. Ja toiseksikin yritetään välttää kaikkia keskusteluja tästä paketista e- erillisissä valiokunnissa, joten kiitän teitä kovasti tästä neuvosta. Amnirjada. Edustaja Niriäytö seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissaari Georgievaa hänen ponnisteluistaan tämän asiakirjan laatimiseksi. Tämän tiedon sulattaminen kestää hieman aikaa. Huomiota tätä kuultiin, varsinkin esittelen huomiota. Niin kaiken tämän valossa totesi, hienoa, että paikalliset toimijat ja kansalaiset paremmin huomioon, varsinkin maaseudulla ihmiset ovat talouden selkärankaa, esirahasto, nuorisotoimintaohjelma ja resurssien joustava, tehokkaampi käyttö ja vaikuttavampi käyttö ja jousto. Ne ovat kaikki tervetulleita asioita. Olisin painottaa tietysti, niin kuin muutkin, sitä, että ehdotetut lisäykset kasvun ja työllisyyteen ovat kovin pieniä. 2,4 miljardia lisää kasvun ja työllisyyteen on todellakin hyvin heppoinen summa. Ja niin kuin täällä jo mainittiinkin, nuorisotyöllisyys on asia, johon haluaisin miljardin vuodessa, niin että se oli todellinen investointi. Aina puhutaan kyllä nuorisosta, ikään kuin nuoriso olisi jokin tulevaisuuden asia, mutta nuoriso on täällä tänään ja meidän täytyy ottaa tämä asia vakavasti. Tehotatte myöskin sitä, että rahoitusvälineitä käyttäisiin tehokkaimmin hyväksi loppujen lopuksi. Tällä myöskin vahvistetaan EIPn valtaoikeuksia ja varmistetaan se, että loppimme peleissä EIP hio eu hankkeet loppuun. Ihmiset, jotka kaikkein eniten tarvitsevat tukea, kaikkein haavoittavaisimmat ihmisryhmät, pitäisi erityishuomion kohteeksi ESIR-ohjelmissa. Apu ei mennyt niille, jotka kaikkein eniten olisivat sitä kaivaneet. Jälleen kerran, niin kuin aina, totesin, että Brexitin vaikutukset pitäisi ottaa huomioon ja mitä tämä kaikki merkitsee tulopuolen kannalta, mutta toisaalta myöskin menopuolen kannalta, etenkin niille alueille ja maille, kuten, kuten minun maalleni, johon vaikutukset tulevat olemaan melkoiset. Iranissa voi kuvitella, minkälaisia seurausvaikutuksia tästä on esimerkiksi rajoitettavan kaupan kannalta Brexitistä. Tämä tulee tuomaan kerransvaikutuksia myöskin EU-laajuisesti. Ei voida jatkaa vanhaa samaa rataa Brexit pitää laittaa budjetissa kaiken keskiöön, koska muuten tästä tulee kyllä sitten takapakkia. Tule takkiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maragall. Gracias una vez más, señora Georgia, por venir aquí. Kiitoksia Rova Georgieva, että tulitte jälleen paikalle ja äh, esittelitte tämän uudelleen tarkasteluehdotuksenne kun näimme tämän ensimmäinen esityksen eilen, jota tässä tänään selitätte sitten, niin olimme vähän epätoivoisia. Tämä oli Litra, kun litra... Toivoantava ehdotus tässä, kun ajatellaan lukkun, luussa kuitenkin mennään hiukan taaksepäin ja tämä totuus on nyt hiukan karumpi, sanotaan vaikka näin jos vertaamme tätä mietintöön, joka hyväksyttiin tässä valiokunnassa heinäkuussa, niin voimme nähdä, vaikka yritetäänkin ja onnistutaan samaan aikaan tiettyä käsitteiden tavoitteiden yhteensopivuutta, niin välimatka, mitä tulee sisältöön ja päätökseen tähän ehdotukseen, niin tämä vain, välimatka vain kasvaa entisestään eikä suinkaan täyty. Tämä on siis tällainen tar- uuden tarkasteluehdotus, mutta mitä tulee sitten todellisuuteen, tämä tuntuu pikemminkin tällainen sisäinen siirron muutosehdotus tällä voimassa olevassa rahoituskehyksessä sen puitteissa. Emme oikeastaan muuta näitä kehyksiä, me toimme sen sisällä. Ei ole mitään todellista lisäystä, ei yhtään ainoa uutta tuoretta euroa ja se kannattaa tässä kyllä mainita ääneen. Uudelleen on määritelty varojen käyttö, siitä oikeastaan on kyse, eikä niinkään uusista resursseista, mutta varmasti voimme olla samaa, että miten tunnistamme oikeat prioriteetit, tämä on tärkeä kysymys, mutta emme voi olla tietenkään samaa mieltä käsittelystä, jonka nämä prioriteetit saavat seuraavina vuosina. Sama koskee eurooppalaisia aloitteita, sama koskee näitä ohjelmia, joihin tässä viitataan. Tässä varmasti voimme olla helposti samaa mieltä. Sitten yksi, joka minkä kannattaa ehkä toistaa, on tärkeää tietää, mistä nämä rahat sitten tulevat, koska tästä se ei tule selväksi, mistä varoja saadaan näitä uusia mm, sitoumuksia varten. Sitten tämä kriisivaraus, tämä on hyvä aloite, jonka olette mm, laatineet ja valmistelleet. Ja yksi pikku yksityiskohta epäilen kyllä yhtä prioriteettia, mitä tulee muuttoliikkeeseen, kun puhutaan tästä ulkosisäisestä puolesta. E-, emmekö tässä tavallaan nyt tee virhettä, kun puhutaan sekä turvallisuudesta että yhteistyöstä? Ainakin osittain ehkä on näin. Meidän pitäisi uskoakseni ponnistella ja muuttaa tätä suuntaa tässä. Tällaisten ohjelmiertystä sellaisia ohjelmia, jotka jotka ovat tärkeitä jäsenvaltioluokalla, ihan kohta puheenjohtaja, ehkä voisimme vieläkin parantaa, pyrkiä parantamaan eurooppalaista politiikkaa tässä kriisitilanteessa. Monsieur Jani. Kiitoksia edustaja Sani. Arnold will, uh, will take the floor for the EFTD. EFTD-ryhmän nimissä puhuu kollegani minun sijaani. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Komissaari Georgieva, lämpimät kiitokset teidän esityksestänne tänään. Tavallaan Yhdistön kuningaskunnan kansanedustajien jälkeen minusta tuntuu niin kuin katsoisin tätä kaikkea ulkopuolelta käsin tavallaan. Hyvin monet asiat, jotka te sanoitte, ovat asiat, joista on tismalleen samaa mieltä. Byrokratia täytyy leikata, täytyy yksinkertaistaa rakenteita, mutta aina kun yritetään niin yksinkertaistaa jotakin, vaikuttaa siltä, että sitten tulee poliittista keskustelua, poliittista tahtoa täytyy saada pyrkimyksen taakse ja sitten loppujen lopuksi kaikista tulee vielä monimutkaisempaa. Kuten sanoin teille pari vuotta sitten, olen samaa mieltä siitä, että talousarvion täytyy aina keskittyä tuloksiin. Olen tästä täysin samaa mieltä. Mietinkin, onko toissijaisuusperiaate asia, joka pitäisi ottaa paljon paremmin huomioon. Kukapa ei haluaisi enemmän wifiä, mutta saman aikaan en näe mitään syytä sille, miksi kansalliset hallitukset eivät voisi tehdä näitä päätöksiä itse. Miksi tällaista pitää tehdä EUn, EUn tasolla? Kysynpä vain. Tällä hetkellä emme vielä tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Emme vielä tiedä, milloin yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU-sta. Oletteko samaa mieltä siitä minun kanssani, että olisi parempi, että maan hallitus olisi mahdollisimman nopeasti valmis ja mahdollisimman nopeasti aktivoisi artiklan 50, niin että kummallakin puolella olisi selvyys aikataulusta Brexitin toteutumisesta. Lopuksi halusin kuulla teiltä tästä Ison-Britannian budjettialennuksesta. Kysyisin, mikä komission kanta on siihen, että mikäli Brexit tapahtuu ennen monivuotisten rahoituskehysten päättymistä, Britanniahan on nettomaksaja. Voidaanko sitten nyt tätä maksuongelmaa Voiko tämä maksuongelma Euroopassa pahentua tämän myötä? Ja mitä hätäsuunnitelmia teillä on? Onko teillä varasuunnitelma tätä varten, sikäli mikäli käykin niin, että Brexit tapahtuu joko nopeammin kuin ennakoitua tai kestää pidempään kuin mitä tällä hetkellä oletetaan. Onko teillä varavaihtoehto kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja varten? Monsieur Zoltek. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Zoltek joka ei olekaan paikalla. Näin ollen koordinaattorit saavat äh, puheenvuoron, jos he eivät ole vielä puhuneet. Edustaja Kumala. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää komission varapuheenjohtaja hänen kertomuksestaan tästä esityksestä. Niin kuin kaikki puhujat sanoivat aiemmin, jo. Te mainitsitte monia niitä seikkoja, joita minäkin tuen koko sydämestäni, koska tiedän, että ne ovat erittäin tärkeitä asioita. Erityisesti haluaisin todeta, että tulevaisuudessa talousarvion täytyy keskittyä paljon enemmän todellakin tuloksiin. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kun on saatu kokemuksia eri jäsenvaltioista joissa näin jo tehdään, niin käytäntö on osoittautunut, että tämä on paljon vaikeampaa kuin mitä voisi kuvitella. Joten etukäteen täytyy olla jo selvillä määritelmätä, koska täytyy todellakin todellisuutta vastaavalla tavalla määritellä asiat niin, että sitten ei joidenkin muodollisten päätösten yhteydessä vain mainita näitä asioita, mutta se käytännössä mikään ei muutu. Näin ei saa käydä. Aina puhutaan siitä, että pitää tukea investointeja Tämä on aivan oikein lausumana. Mutta mitä ovat kestävät investoinnit? Investoinnit No tietenkin johonkin maahan voi rakentaa tuhata uimahallia, se on investointi, mutta sitten kestävyys. Luodaanko samalla kestäviä työpaikkoja? Meidän täytyy todellakin ponnistella, jotta saadaan paremmin kuvattua ja määriteltyä se, mitä halutaan. Lisäksi sanottiin, että tarvitaan lisää avoimuutta, transparenttiutta. Tätä minä tuen voimakkaasti. Tässä on se kuitenkin sitten kysymyksen. Kasvaako transparenttius tai avoimuus, mikäli ESIR-rahaston kautta rahoitetaan hankkeita, joiden suhteen meillä parlamentilla on suuri musta laatikko, emmekä oikeastaan tiedä, mitä tarkalleen tapahtuu. Ja mikäli sanotaan, että pitäisi jatkaa esirahoitusta ja se kaksinkertaista jopa, niin tässä käy kenties samalla tavalla kuin Afrikan kanssa. Me tuemme, tuemmeko todellakin näiden tavoitteiden toteutumista, jotka on määritelty. Valiokunnassa usein otteeseen niin sanotaan, että tietystikin meidän täytyy maahanmuuttokriisin yhteydessä tarttua näihin ongelmiin niiden syntypaikassa – ketkä ne juuriltaan, mutta ei voida näin ympäripyörästi ilmaista asiaa. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen selkeän konseptin maahanmuutokriisin vuoksi. Ja mitä todellisia ratkaisuja voitaisiin saada aikaan? Ratkaisu ei voi olla se, että lainausmerkeissä annetaan vain rahaa käyttöön. Meistä tulee silloin köyhempiä, mutta vastapuolesta ei tule yhtään rikkaampi, todennäköisesti näin on. Kuinka voitaisiin määritellä Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa jäsenvaltioiden vapaaehtoista täytyy arvioida jäsenvaltioiden puolella, koska muuten jäsenvaltiot eivät tehdä yhtään mitään, tai vapaaehtoista täytyy päästä eron tulkikorjaa. Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa maahanmuutto on hallittua ja sitten siihen liittyy myöskin paikan päällä lähtöpaikassa annettava apu. Tämä on ainakin tärkeää. Ja lopuksi haluaisin viitata Brexitin vaikutuksiin tietystikin meidän täytyy olla myöskin lukuja siitä, mitä Brexit tuo mukanaan. Tähänkin täytyy voida ennakoitua. Kiitoksia edustaja Tarant seuraavaksi. Uh, thank you, Mr. President. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissaaria tästä rohkeasta avauksesta. Ensimmäistä kuvasta näen Tätä kutsutaan vieläkin uudellaan tarkastukseksi. kautta tarkistukseksi nyt parlamentin pitää päättää, kumpi tämä on, review vai revision. Ja jos haluamme olla täysvaltainen parlamentti lopultakin, niin tästä tulee tällainen uudistus tai tarkastus, tietysti riippuu sitten muista suuremmista poliittisista ryhmistä. My- myös ottaisin esiin, että tämän päivän keskustelu on myönteisellä tavalla montakin kertaa yllättänyt minut. Ei vain viitaten komission puheenvuoroon, vaan arvostan AFD-puolueen aloitetta ja EFDDn aloitteita. Tämä on sellaista parlamentarismia, jota haluaisin olevankin. On kuultu erilaisia mielipiteitä. Ja erityisesti kiitän herra de Preta hänen kontribuutiostaan. Kiitoksia. Seuraavaksi muut puheenvuorot, jos kollegat haluavat käyttää puheenvuoroja. Ja puheaika on kaksi minuuttia per henkilö. Rova Almayer, olkaa hyvä. Edustaja Holmayer. Aron Rova, komission jäsen, komission varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, lämpimät kiitokset ensimmäisestä katsauksesta. Kysymykseni menee samaan suuntaan kuin joidenkin muiden kollegoiden kysymykset. Onko teillä jonkinlaista tietoa siitä, että jäsenvaltiot olisivat valmiita johonkin suuntaan edes liikahtamaan? Koska Tietystikin tarvitaan yks, yksimielisyyttä neuvoston puolella. Onko mitään merkkiä siitä, että Iso-Britannia saattaisi pyrkiä estämään koko hoidon varmistaakseen itselleen paremmat asemat, kun se lähtee unionista? Tässä vain muutama kysymys. Ja kolmas seikka. Ja mikäli näen, että Euroopassa todellakin ponnistelemaan humanitaarisen avun ja kehitysavun antamiseksi ja avun antamiseksi paikan päällä, niin olisiko tämä kenties mahdollisuus tulevaisuudessa mielekkäällä tavalla hoitaa pakolaisvirteen, että ihmiset eivät joutuisi väkipakon edessä lähtemään vaaralliselle matkalle, vaan antaisivat apua heidän lähtöpaikassaan. Onko mitään pyrkimyksiä jäsenvaltioiden puolella vakavasti otettavalla tavalla tehdä sellaista yhteistyötä, että kehitystyö, yhteistyörahata ja Euroopan unionin kehitysyhteistyörahat ja kansallista rahata eh, sillä tavalla käytettäisiin, että lähtöalueilla tilanne vakiintuisi niin, että ihmiset eivät pakolaisleireiltä lähtisi suurin joukoin tulemaan Eurooppaan. Esimerkiksi Pohjois-Irakissa tilanne on kaikkea muuta kuin hyvä näin lievästi ilmaistuna. Ja mitä näille leireille tapahtuu, ja esimerkiksi mitä Egyptissä tapahtuu, niin eihän tällaisen kiitä edes huomiota. Egyptissä on tällä hetkellä viisi miljoonaa pakolaista eri puolilta Afrikkaa. Ja niin näistä pakolaisleireistä ei edes puhuta mitään. Ne kuitenkin ovat siellä. Ja siellä on valtaisia ongelmia. En nyt puhu paljon pidempään enää. Kysymykseen kuuluu, onko teillä mitään tietoa siitä, että jäsenvaltioiden puolella olisi tällä, tällä tavalla keskitetysti, johdonmukaisesti käsitetään ongelmaa? Edustaja Manka. Vážená pani komisárka, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Kiitokset optimistisesta ja myönteisestä esityksestänne. Mielestäni on erittäin myönteistä nähdä, että jos kaikki tämä voidaan nyt siirtää meidän maihimme, me voimme auttaa Eurooppa uuteen alkuun. Te olette esittäneet ja kysyneet myös parlamentilta että sitä, että jos tässä nyt todella halutaan saada aikaiseksi kasvua, niin meidän täytyy antaa uutta pontta Euroopan unionille. Sitä voi tulla joko esimerkiksi investointirahastosta tai impulssista, joka tulee koheesiosta Ja tämä tuo suurta lisäarvoa. Kenties yksinkertaistetut säännöt voivat tässä auttaa. EKP edelleen pitää korkotasoa alhaalla ja kenties kaikki senkin toimet voivat antaa uutta pontta Euroopalle, mutta pankkien varat eivät tässä nyt riitä. Me olemme puhuneet rahoituksesta, nuoriso-ohjelmien osalta. Te itsekin tuossa totesitte, että olitte aikaisemmin konservatiivisempi näiden asioiden suhteen. Ja nyt olette nähneet, miten tämä hanke todella toimii ja tuottaa tulosta. On erittäin tärkeää, että ajatukset viedään konkretian tasolle. Tämä on tärkein viestini. Omassa maassani Slovakiassa 80 onnistumistaso on 86 prosenttia nuoriso-ohjelmien osalta, eli 80 6 prosenttia nuorista oli edelleen työpaikassa kiinni sen jälkeen, kun itse ohjelma loppui. Meillä oli joulukuussa kolmikanta kokous asiasta ja puhuin Slovakin ministerin kanssa ja hän sanoi, että muutamassa viikossa voidaan tämä projekti arvioida. Ei tarvinnut tässä kokonaista vuotta odotella. Eli tässä täytyy todella pitää aika tiukasta aikataulustakin kiinni. Kiitos. Edustaja Ryby. Kiitos. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää tästä esityksestä. Ja kaikki voi havaita, että paine, joka kohdistuu EUn talousarvioon, on yhä suurempi. Siksi pienemmän budjetin, pienen budjetin yhteydessä täytyy katsoa, mitkä se kuuluvat meidän vastuullemme. Meille ei pidä antaa vastuuta sellaisista asioista, joista emme voi olla mukana päättämässä. Jäsenvaltiota päättävät. Ja, ja meidän pidetään, ei, ei pidä olla sellaista asiaa, jotka kuuluvat kansallisten jäsenvaltioiden päätettäväksi. Ja mitä yksinkertaistamiseen tulee, ja niihin seikkoihin, jotka todellakin kuuluvat vain EUn toimivaltaan, niin pitäisi pitää prioriteetteina ne asiat, joista ei voida mukana päättämässä. Ensinnäkin on kyse PPP-mallista tai yhteisrahoituksesta. Silloin meillä pitäisi olla enemmän painoarvoa ja varat pitäisi käyttää siellä hyväksi, missä sitä saadaan kaikkein paras hyöty ja tulos aikaan. Monsieur Edustaja Morrison. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on joustavuuden osalta hyvä ja haluaisin tuoda esille kolme asiaa lyhykäisesti. Ensinnäkin, mitä tulee kriisivarantoon. Haluaisin kuulla teiltä hieman näistä tavoitteista, poliittisista tavoitteista, joita rahoitetaan kriisirahastolta ja missä olosuhteista, milloin tämä voidaan aktivoida ja mikä tässä on volyymi Minkälaista volyymiä te arvioitte nyt tähän? Toiseksikin tämä nuorisotyöllisyysaloite, kuten aikaisemmin myös eh, edustaja Toma sanoi, meillä parlamentin mietinnössä on pyydetty nuorisotyöllisyysaloitteeseen rahoitusta 1,5 miljardin. Nyt ehdottaa tee rahoituskausien loppuun asti rahoituksena miljardia. Juncker tänä aamuna unionin tila keskustelussa sanoi, että tämä hanke toimii hyvin. Tässä on ollut jo miljoona nuorta mukana ja mit, missä mielessä te nyt ehdotatte tätä miljardirahoitusta rahoituskehitystä? tietysti loppuun asti. Ja varmaankin, että jo ajattelette tätä uudistusta, minkä komissio aikoo e- esittää, voisitteko te hieman jakaa meidän kanssamme ajatuksia tästä. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin kysyä teiltä Horisontti 2020 ja verkkojen, Euro- verkkojen Eurooppa-välinettä. Minä kyllä uskon, että tässä täytyy palauttaa nämä leikkaukset, joita on aikaisemmin tehty. Tämä on ollut parlamentin pitkäaikainen kanta, kun ajatellaan horisontti 2020. Voisitteko tästä antaa näkemyksiä? Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Negresku. Kiitoksia puheenjohtaja. Viittaan tähän tiedonanto puolen. Te itsekin puhuitte, että pitää kertoa talousarvosta paremmin ja minulla on muutama kysymys teille. Ensinnäkin, niin kuin jo te sanoitte, on julkaistu tänä, tälläkin viikolla monta artikkelia siitä, että kohesiovaroja otetaan pois. Maahanmuuttopolitiikkaa varten on jossakin lehdessä sanottiin, että jopa 25 prosenttia kohesiorahastoista vähenee. Miksi komissio ei kerro tästä asiasta ja mitä sitten aiotte tästä kertoa, koska esimerkiksi tässä mainittiin vielä, että varoja otetaan pois Romanialta ja Bulgarialta teidän pitää kertoa näistä asioista julkisesti. Sitten toinen asia Euroopan investointirahastosta. Me haluamme kaksinkertaistaa sen varat, hyvä asia, mutta onko teillä tällä todellakin ihmisten tuki? Ymmärtävätkö kansalaiset todellakin, miten rahasto toimii, näkevätkö he tuloksia? Koska tässä tarvitaan veronmaksajien tukea, jotta rahasto pystyy toimimaan jatkossa. Joten Tämäkin liittyy, kysymys siis liittyy kommunikaatioon. Puhumme kaikista näistä suunnitelmista, mutta samanaikaisesti neuvosto vähentää osuuksia EU-talousarvioon e ja sen valtiosta. Lopuksi nyt yhteen tämän kanssa, koska me sanomme paljon asioita, mutta en pysty vakuuttamaan jäsenvaltioita asioista. Sitten vielä lopuksi yksi seikka. Mainitsitte Wife for You-ohjelma, hyvä ohjelma, puheenjohtaja Junckerkin otti sen esille, hyvä aloite. Minä tuen kaikkia digitaalisia aloitteita, mutta luonnollisesti te haluatte ottaa käyttöön nyt kaikkialle vähän jo vanhaa teknologiaa. Tämä on minun näkökulmani ammattilaisena. Mutta tämän lisäksi riittääkö se, te mainitsitte tässä tietyn summan 50 miljoonaa euroa, riittääkö se saamaan Wifin ihan kaikkialle Eurooppaan? Merci. La parole. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Donato. Kiitoksia hyvä komission varapuheenjohtaja. Johtaja. Aivan kuten herra Töpche sanoi tässä, talousarviounelma on olemassa, ei pelkästään öisin, vaan myös se on päiväunelmana. Minä unelmoin sellaista tilanteesta, jossa Euroopan parlamentti olisi tilanteessa, jossa se voisi todellakin toimia. Tässä palataan sellaisiin rahoitusvälineisiin, jotka eivät tule kuitenkaan tuomaan operationaalisella taholla mitään hyvää. No, Junckerin suunnitelma on ihan hyvä, paitsi että se pitää rahoittaa. Ja yksityinen rahoitus voi viedä eteenpäin Eurooppaan, mutta en tiedä, onko tämä nyt käytännöllistä. Me työstämme nyt Afrikka-rahastoa. Minä olen tähän tutustunut ja voin kyllä todeta, että kun olen käynyt Afrikassa, olen käynyt siellä todella moderneissa laitoksissa, joissa on todella uudenaikaista teknologiaa. Mutta Kiinapa siellä onkin läsnä. Me olemme poissa. Euroopan unioni loistaa poissa olollaan. Ja Afrikkahan on kuitenkin tulevaisuuden manner. Meidän täytyy olla tietoisia siitä. Euroopan unionin pitäisi olla paljon paremmin läsnä Euroopassa ei pelkästään yksityisen rahoituksen suunnitelmien kanssa, vaan täytyy olla todellista kehitysapua Afrikan maille. Tämä on tärkeä seikka muistuttavaksi. Jos me näin toimisimme, niin, niin tämä olisi kyllä niin komissiolle kuin Euroopan parlamentillekin kunniaksi ja koko Euroopan unionille. Tämä on tällaista pienten askelten politiikkaa, ja olisin iloinen, jos komission jäsen voi, veisi tätä eteenpäin. Se on vielä liian vähän, mutta se on ainakin jotain. Mutta onhan meillä paljon muitakin unelmia. Kiitos. Mikrofoni. Vous savez ce qui différencie la Chine de la plupart des pays? Tiedättekö, mikä erottaa Kiinan suuremmasta osasta eurooppalaisia, eurooppalaisia maita? No, Kiinalla on omia varoja ja Euroopalla on ulkomaalaisia velkoja. Check, it will be better. Kiitoksia, puhun tsekkiä. Se menee nopeammin sillä konstilla. Haluaisin kiittää komission varapuheenjohtaja. Minä muistan teidän kuulemistilaisuutenne. Se oli yksi parhaimmista komissaarin kuulemisista, johon koskaan olen onnistunut osallistumaan Euroopan parlamentissa. Te sanoitte lehtimiesten läsnä ollessa erään tärkeän ja mielenkiintoisen ja inspiroivan asian. Te sanoitte, että te tulisitte tarkastelemaan omia varoja unionin talousarvion rahoittamiseksi. Tämä on asia, jonka minä otin todella vakavasti. Siksi minä olen aina tukenut teitä ja tulen tukemaan tulevaisuudessakin. Joten miten pitkällä te olette etsimässä näitä omia varoja? Miten pitkälle olemme päässeet vuoropuhelussa? Eurooppa on nyt eri tilanteessa kuin aiemmin. Se on totta. Te kuitenkin sanoitte meille tämän asian menneisyys ja toivon mukaan tulevien parin vuoden aikana päästään tässä aimokaupalla eteenpäin. Nuorisotyöllisyydestä haluaisin puhua, mutta sitä mainittiin. Ja tietystikin minä omalta osaltani uskon, että nuoret joutuvat selvittämään vaikeissa olosuhteissa. Minä menetin hyvin nuorena isän mutta onnistui silti perustamaan kolme pientä menestynyttä yritystä. Ison-Britannian kollega mainitsi erään mielenkiintoisen asian. Eikö ole syrjintää, että norjalaiset maksavat 144 euroa per tai puntaa henkeä kohti ja Britit maksavat vain 54 puntaa. Eikö Brexitin jälkeen pitäisi nyt muuttaa tätä tilannetta? sen osalta, kuka maksaa ja miten paljon. Kiitoksia, mikä voitte vastata näihin hieman provosoviin kysymyksiin? Merci. Kiitoksia. Edustaja Vanna. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Kiitoksia tästä kertomuksesta ja katsauksesta, joka oli erittäin tyhjentävä, kompakti. Minulla olisi kaksi asiaa, josta haluaisin puhua. Esire, strategisen investointien rahasto. Tähän tiedetään, että kriitti, vihreät eivät suhtaudu aivan kri, kritiikittömästi esiriin, koska alueellinen kohdentaminen siellä puuttuu ja investoinnissa ei anneta etusienille alueille, joilla on korkea työttömyys esimerkiksi ja monet muutkin seikat ovat kriittisiä, mutta mikäli esiriä vielä kasvatetaan ja sen toimikautta pidennetään, onko nähdäkseni tarpeellista tehdä tarkistuksia, muutoksia EFSin esirin suuntauksessa. Ja aluepolitiikan puolelta te tiedätte, että tietyt prosenttiosuudet esimerkiksi ilmastonmuutosinvestointien tai sosiaalisten investointien kohdalla niin, tässähän on pitkään tähän pyritty, myöskin kohesiopuolten puolella. Entä sitten sukupuolikohtainen budjetointi? Tehän olette voimakkaasti kannattaneet sukupuolten valtavirtaistamista, sukupuolen näkökohdan valtavirtaistamista. Kuinka täytyy pistää tämän täytäntöön ja toteuttaa sitä? Tiedän Teresen ohjelmakaudella monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä tehtiin monia tutkimuksia, jotka liittyvät monivuotisiin rahoituskehykseen ja siihen, miten miesten ja naisten hyväksi koitui hyötyä EUn talousarviosta Aiotteko te tehdä myöskin tässä yhteydessä, tarkistuksen yhteydessä, tarkastuksen sen osalta, miten miesten ja naisten näkökohta otettu huomioon? Kiitoksia, edustaja Novakov. Merci, monsieur le président. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua rahoituksellisista unelmista, niin kuin tässä muutkin ovat tehneet. Jotkut minun unelmista ovat jopa toteutuneet nyt, kun näen, että on näitä suosittu ohjelma, kuten Horisontti 20 ja Erasmus Plus, ovat saaneet tarpeeksi huomiota komissiolta, koska on vaikea ottaa yhteyttä nuorisoon ja kertoa, että voimme hoitaa innovaatiokysymyksiä, mutta voimme hoitaa vain 8 ja horisontti 2020. Me välitämme nuorista, mutta emme pysty rahoittamaan muuta kuin puolet hankkeista, jotka liittyvät Erasmus Plussaan. Hyvä merkki siis. Tiedän, että tämä kriisi on kova, mutta kyllä se menee ohi. Ehkä ei nyt maanantaihin mennessä vielä, mutta kumminkin jossain kohtaa. Ja haluaisin nyt niin, että näitä prioriteetteja ei hyvä, hylätä sitten, kun kriisi on ohi, koska muuten, muutoin syntyy uusia kriisejä, jos emme enää käytä varoja näihin kyseisiin tavoitteisiin. Kysymykseni kuuluu tätä, ää, ähm, näitä maksuviivästymiä, johon viime vuonna erityisesti keskityttiin. Haluaisin kysyä, miten ää, äh, maksujen vähentäminen kohesiopolitiikassa – onnistus lisätään sitten maahanmuuttomenoja 22 prosentilla. Miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan näihin maksurästeihin, koska mielestäni se on hiukan niin kuin budjetin liikapaino. Meidän pitää alkaa työstää asiaa, muuten tämä vaan tästä lihoo tämä ongelma entisestään. Monsieur Sarvamaa. Teidän Sarvamaa. Yes, thank you, Chair. Uh, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille, rouva komission varapuheenjohtaja. Halusin vain lyhykäisesti myös äh, tarttua tähän keskustelun kuultua niin kaikkia muita. Ihan muutama huomio. Ensinnäkin kaikki tiedämme, että meidän täytyy elää todellisuuksien mukaan. Ja todellisuushan on se, että tämänhetkinen monivuotinen rahoituskehys sen osalta toimitaan niin kuin nyt parhaiten pystytään toimimaan. Tämä on paras, mitä pystymme tekemään. Me kaikki täällä varmaan tarv- toivoisimme paljon, paljon enemmänkin sen osalta, mutta pointtina nyt on se, että mielestäni tässä saatiin enemmän kuin mitä odotinkaan. Ainakin tässä tarkastelussa on tiettyä hyvää tahtoa, mutta tämäkään ei ole kaikista tärkein seikka. Haluaisin keskittyä tulevaisuuteen, koska nyt aika on jo loppumassa. Jäsenvaltiot, pääkaupungit ovat niitä, jotka loppujen lopuksi päättävät, miltä Euroopan unionin tulevaisuus näyttää. Me teemme parhaamme täällä valiokunnassamme. Me puhumme heille joka päivä, sanomme mitä pitäisi tehdä, mutta yhtä lailla meidän täytyy myös ponnistella tehdäksemme parhaamme. Minä puhun tässä nyt 2020 vuoden jälkeisestä ajasta. Nyt pian ollaan jo vuodessa 2017. Ja jos todella olemme rehellisiä itsellemme, niin 2020 jälkeinen aika tulee olemaan äärimmäisen määrävä Euroopan unionin koko tulevaisuuden kannalta. Tässä todella tarvitaan kokonaisvaltaista vallankumousta talousarvion osalta ja tästä päättävät jäsenvaltiot ja toivottavasti tänäkin päivänä voidaan hieman tätä viestiä lähettää eteenpäin. Ja lopuksi sanon vielä, että mielestäni olisi hyvä, jos pystyisimme nyt tämän asian osalta pitämään yhtä. Kiitos. Mikrofoni. Kuka muu ei ole enää käyttöä pyytänyt puheenvuoroa. Jos komission jäsenelle sopii, niin minä haluaisin kiittää tästä uudelleen tarkistuksesta sen ehdotuksesta. Jos oikein ymmärrän, niin katot eivät tässä muutu, mutta on tiettyjä varoja, joita ei ole käytetty, ja näin ollen te ehdotatte budjettikäytäntöä tässä hieman muuttaa, ottaen mukaan lisää joustavuutta ja samalla myös hieman poistavan näitä ongelmia budjettiviranomaisten neuvoston ja Euroopan parlamentin väliltä tietyissä asioissa. Eli joustovälineet voisivat mennä myös sitoumusten osalta katon yli, mutta ei määrärahojen osalta. Joten todella tässä yritetään nyt oikeudenmukaisesti toimia ja myös toimia niin kuin Euroopan parlamentti aikanaan on ajatellut, että sitoumusten osalta voidaan mennä katrojen yli, mutta ei määrärahojen osalta. Tietysti yksinkertaistaminen. Tämähän on aivan välttämätön Euroopalle, koska muuten tässä ei kyllä parasta imagoa Euroopasta anneta ulkopuolelle. Ja samoin operaat aktiiviset tahot vaativat tätä Euroopalta, koska tämä on liian monimutkaista. Ja Euroopan komissio haluaa tällaisen erinomaisen ennakko-odotuksen tähän asettaa. Jos luottamusta ei ole, niin valvonta tehdään sitten myöhemmin eikä etukäteen. he nyt oikein, koska olemme huomanneet, että tietyt sitoumukset, niistä ei ole päätetty Niistä oli päätetty, koska tämä on moni, liian monimutkaista, mutta myös kenties sen vuoksi, että eri toimijat, operaattorit tuolla ajatellaan nyt vaikka että tämä ei, ne eivät kata sataprosenttisesti näitä menoja ja nämä varat, jotka on etukäteen suunnattu tietyille jäsenvaltioille, niin jotkut edunsaajat kohesiorahastoista rahastojen osalta, voisivatko jäsenvaltiot ottaa esimerkiksi verkkojen Euroopasta tai muista ohjelmista varoja niin, että järjestelmään saataisiin hieman joustavuutta, jos tällainen avaus tehtäisiin. Niin miten tämä nyt voisin sanoa? Tämä olisi varmaan hyvä. Saattaa olla, että joitakin varantoja nopeasti tässä tyhjennettäisiin, mutta tässä kuitenkin toimittaisiin niin, että jäsenvaltiot eivät joutuisi velkaantumaan niin. No, unelmista kannattaa pitää kiinni. Joku tai sanoi, että piru piilee yksityiskohdissa. Me tulemme kyllä todella tarkasti lukemaan teidän ehdotuksenne vielä, mutta nyt teillä on puheenvuoro, rouva komission varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitoksia kommenteista, kysymyksistä ja yleisestä asennoitumisesta, kun halutaan varmistaa, että asetamme tavoitteet korkealle, mutta emme myöskään unohda, mitä teemme ruohonjuuritasolla. Pyydän anteeksi, etten aloittanut ihan alusta lähtien, vaan esitin kaksi yksinkertaista seikkaa. Ensinnäkin kattojen noudattaminen meidän tarkistus, uudistusehdotuksemme liit tapahtuu kattojen varassa. Ja kaksi palaan tähän kyllä, vaikkakaan tämä ei tarkoita sitä, etteikö mitään painetta olisi, että pitäisi tehdä enemmänkin näiden erityisvälineiden kohdalla ratkaista ongelmia, joita meillä on ollut pitkään. Ja mistä sitten näitä rahoja tulee? Niin pitkälti marginaalista, jota ei ole jaettu, otsakkeessa kaksi ja viisi, ne ovat nämä pitkälti päälähteet rahoitukselle. Onko kyseessä sitten tuore raha vai ei? No selvästikin tämä on kuitenkin maksumääräsitoumusten puitteissa, jotka löytyvät monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta mutta kun ajatellaan sitten näitä ohjelmia, joita varat hyödyttävät, niin silloin se on lisärahaa näiden ohjelmien kohdalla. Silloin tämä on uutta tuoretta varallisuutta sillä varauksella että kun puhutaan todellista lisäperiaatteesta, jos saadaan neuvosto sopimaan siitä, että luodaan tämä hätävaraus vapautettuja varoja varten. Tämä olisi lisää sille, mitä meillä olisi ollut, ja tähän emme luota tämän varan emme luottaneet aikaisemmin budjettikäytäntöjen yhteydessä. Ja kaksi, jos saamme neuvoston sopimaan siitä, että kaksinkertaistetaan joustovälinettä ja hätäapuvarausta, niin tämä synnyttäisi luonnollisestikin 750 miljoonaa, jota ei olisi muutoin ollut käytössä. Kaikkein merkittävin ei maksumäärä sitoumus, vaan maksumäärärahatekijä tulee siitä, että ratkaistaan erimielisyydet joidenkin välillä neuvostossa, eivät kaikki, tämä koska kaikkia neuvoston jäseniä, mutta siis saadaan tämä sopu neuvoston joidenkin jäsenen parlamentin ja komission välillä siitä, kuuluvatko erityisvälineiden maksut katon alle vai yli. Kuten tiedät tähän mennessä me emme ole pystyneet sopimaan tästä asiasta ja olemme käyttäneet hyväksemme sitä seikkaa, että vielä on aikaa ratkaista tämä asia ja tehdä niin kuin usein EU:ssa on, kun ongelmia on, niin sitten heitetään pallo väärälle kentälle mutta jossakin kohtaa sitten, varmaankin 2019 sitten enää ole pelikenttää, minne tätä palloa voitaisiin potkia. Kovasti haluaisimme rauhallista seisestä keskustelua nyt asiasta. Me suosittelisimme sitä, että maksut voivat ylittää katon yksinkertaisesta budjettisyystä tai logiikasta, että maksut seuraavat sitoumuksia. Ja jos me kaikki sovimme, että sitoumukset ovat ylikaton, silloin on hyvin vaikea hyväksyä sitä, että maksut olisivat kuitenkin katon alla. Me tiedämme, että tämä ei ole tekninen kysymys, vaan se on poliittinen kysymys, ja näin ovat jotkut muutkin kohdat, jotka tulivat esiin keskustelussa. Minulta kysyttiin, minkälainen alustava tunnelma neuvostossa on sitä ei ole vaikea selittää varmasti, että neuvosto on pikemminkin pitänyt parempana, että tätä uh, uudelleen tarkastella, mutta ei muuteta. Kun vierailin Ecofinissa neuvostossa, niin kaikki ministerit, kyse ei ollut vain nettomaksajamaista, kaikki ilmaisivat varsin vähän intoa sen puolesta, että äh, muutettaisiin, uudistettaisiin mutta kuitenkin vedimme sen johtopäätöksen, jossa me ehdottaisimme niin sanottua pehmeää uudistamista, äh, revisit, joka noudattaa näitä ehdottomia rajalinjoja, ettei ylitetä kattoa, kattoja, niin silloin objektiivisesti ajatellen on tilaa keskustelulle. Ja me esittelisimme sitten argumentin perustuen neuvotteluihin, joita olemme käyneet neuvoston kanssa. Kaikkein tärkeintä on se, ilmenee seikka, että edessämme on prioriteetteja ilman niille määrättyjä resursseja ja näitä prioriteetteja kuitenkin usein sitten neuvostosta kuitenkin sataa, satelee. Mikä olisi virhe, siis kuinka paljon, missä määrin pystymme vakuuttamaan neuvoston siitä, että meidän pitää, pitää kiinni prioriteeteista ja että sitoumukset äh, ovat myös todellisia. Olemme aina olleet varsin hyviä ottamaan vastaan uusia prioriteetteja, uusia mandaatteja. Meillä on talousarvio, jonka kohdalla varsin pitkän aikaa on tällainen ovi auki uusille projekteille, mutta ei mitään u- u- pois pääsyä vanho, vanhoille. Ja meidän pitää olla tiukkoja, että saataisiin sellainen rakennus, joka on paremmin rakennettu. Koska tässä puhutaan ihan uskottavuuden ydinkysymyksistä, kun ajatellaan budjettivallan käyttöä. Tietenkin minulle on hyvin selvää, että vieläkin meidän kaikkienkin täytyy tehdä työtä, mitä tulee men, budjetin menopuolen uskottavuuteen. Olemme edistyneet erittäin hyvin ja meidän pitää jatkaa väsymättä, koska vain jos näin teemme, silloin on mitään mahdollisuuksia tarkastella myös budjetin tulopuolta ja saada, voida lisätä aidolla tavalla omia varoja. Tämä on tullut esille Muutaman kerran olemme tehneet työtä vakavissamme korkean tason työryhmässä, joka käsittelee omia varoja. Minä olen siellä jäsen, niin kuin komissaarit Moskovits ja Timmermans ovat myös. Me olemme tulleet selkeästi sellaisen johtopäätöksen ryhmässä, että ei ole mitään mahdollisuutta tällä planeetalla lisätä aitoja todellisia omia varoja, ellei me pysty osoittamaan laadullista parannusta budjetin menopuolella. Siis että mitään tuhlausta ei saa olla, eikä mitään kevytkenkäistä rahankäyttöä. Ja meidän tilivelvollisuutemme, vastuuvelvollisuutemme aidosti kasvaa erityisesti puhun vastuuvelvollisuutta kansalaisten suuntaan. Aika paljon otettiin esille sitä huolta, että kun ajatellaan meidän liikkumavaraamme, sovitetaanko se yhteen tärkeimpien prioriteettiemme kanssa. Ja aloitan yhdestä asiasta, joka tuli esille kaikkein eniten nuorisotyöllisyysaloitteesta. Minä arvostan monien kommenttia siitä, että miljardin vuodessa – pystyisi varmistamaan jatkuvuuden. Itse asiassa meillä on kaksi miljardia, eikä vain yksi miljardi, koska on yksi tästä paketista ja toinen sosiaalirahastosta. Ja haluaisin vielä tässä yhteydessä korostaa, jos Italia, Kreikka ja Espanja todellakin haluavat vakavissaan tarttua työllisyys, nuorisotyöllisyyteen, on, ne voivat käyttää 4 miljardia tätä varten. Ei ole mitään syytä, ei saa, voitaisiin saada miljardia vuodessa, jos ymmärtäen, että emme voi tehdä ylittää kattoja rahaa ei tule tätä kautta. Ja kaikki kohdat, jotka olen tänään teille esitellyt, niillä on oma legitiimiytensä. Ne voidaan hyväksyä. Komissio kollegani ovat tukeneet ehdotustamme erityisesti sen takia, että he olivat sitä mieltä, että se oli oikeudenmukainen ei ollut mitään takahuoneesta sovittuja asioita ja toimimme objektiivisesti ja yritimme saada kaikkein oikeudenmukaisimman, tehokkaimman ehdotuksen. Ja tämän takia me olemme sitä 4,6 miljoonaa. Sen täytyy kuulla tähän keskusteluun sitten, kun puhutaan siitä, mihin rahat menevät, mihin ne käytetään. Sitten mitä tulee näihin muihin ohjelmiin, kyllä, meille on ollut tärkeää palauttaa budjetti niiltä osin, kun varoja on mennyt EFSiin. Olemme tehneet parhaamme tämän ehdotuksen kohdalla, olemme halunneet ratkaista näitä ongelmia. Ikävä kyllä olemme kärsineet huomattavasta maahanmuuttokriisistä ja se on asettanut painetta budjettiin, jota aikaisemmin ei ollut ja siksi meidän pitää kaikkien tarkastella ongelmia jotta teemme tasapainoisia ratkaisuja. Tässä teemme työtä, joka oli parlamentille tärkeää, nimittäin pitää tunnustaa, että rahoitusvälineet, er- Eurooppa väline ei toimi niin kovinkaan hyvin. Olemme tätä kautta pyrkineet vauhdittamaan toista esirahastoa, annamme näitä tukia pyrimme toimimaan tasapainoisesti, maltillisesti, järkevästi tätä kautta toimme, niin kuin tässä olen kuvannut. Sitten yksi kysymys, tämä varaus, jonka haluatte luoda. Kuinka paljon rahaa, mistä ja mihin? Kun meillähän aikaisemmin on määritelty tämmöisen kolmesta neljään miljardiin euroa Tämä oli siis katto, näin voidaan olettaa, ja sitten katsoa, minne neljän nollan välillä meidän pitää asettautua. No mitä tämä sitten, mitä varten nämä, mihin nämä varat sitten käytettäisiin, määrittelisimme kriisiindikaattorit, koska en halua että sanon niin, että rahat menet vain tiettyyn kriisiin, koska se, mitä nyt olemme viime vuosilta oppineet, että kriiset tulevat aina hyvin epäkohtaisesti, eivät ne odota vuoroaan ja odottele ovella. Ja varauksella pitäisi olla mahdollisuus olla puskuna sitten, kun seuraava kriisi iskee. En tiedä, mikä se tulee olemaan eikä mistä se tulee, mutta kyllä tulee jostakin. Ja sitten, mitä olemme oppineet oppineet aikaisemmista kriiseistä ja käyttäisimme hyväksi tätä tilivelvollisuusmekanismia. Tässä yhteydessä tehtiin kysymys, mitä me olemme oppineet, mikä meidän strategiamme on kysymyksissä. Olen sanonut tämän aikaisemminkin. Minun mielestäni meidän Euroopassa täytyy kiittää hiukan enemmän itsemme siitä, miten olemme hoitaneet tämän asian täällä. En tiedä, mitään maata tai aluetta, missä 1,8 miljoonaa ihmistä tulisi paikalle vuodessa, ei, ja etteikö se lu, loisi valtavaa shokkia tai myllerrystä, mutta asteittain ja joskus virheitä tehden ja niistä oppien olemme luoneet harmonoisi äh, paremman sosiaaliturvajärjestelmän. Maat eivät ole niin kovinkaan kaukana toisistaan. Olemme tunnustaneet, että täytyy suojella ulkorajoja, tietää mistä ongelmia tulee. Olemme tunnustaneet, niin kuin puheenjohtaja Juncker tänään sanoi, että me emme voi pakottaa yhtä kokoa tavallaan kaikkiin eri politiikkoihin ja myöskään maahanmuutossa. Meidän pitää hyväksyä se, että me olemme erilaisia ja meidän kapasiteettimme toimintatapaamme, parametrimme ovat erilaisia. Jos me myönnämme, että meidän pitää tehdä enemmän, jotta voimme tarttua näihin muuttoliikkeen perustaviin syihin, ja silloin saamme tietää, että jos pakolaiset eivät saa oikeutta tehdä työtä, eivät he myöskään pysy siellä, mutta jos luomme äh, sellaisen järjestelyn, että pakollisten yritysten voit tuota, tuotteet pääsevät meidän markkinoillemme, niin silloin tämä saattaa muuttaa heidän asennettaan. Siis jos he toimivat vaikka Jordaniassa yritystoimilla ja pääsevät meidän markkinoillemme. Mm. Tästä olemme oppineet paljon. Ja tältä pohjalta voimme antaa vahvempia rat- vastauksia tilanteeseen. Siksi pystymme sanomaan 3,9 miljoonaa, miljardia tätä varten. Sitten erittäin tärkeä kommentti tuli yhteydestä investointien ja työpaikkojen välillä. Siis ESIR-rahasto ei tarkoita vain investointeja, se on, edustaa myös työpaikkoja. Ja ehkä on parempi nuorille, että yksityinen sektori luo heille mahdollisuuksia, kuin että me yritämme luoda julkisen sektorin kautta ongelmia ja ohjelmia ja työpaikkoja heille. Jos tarkastellaan kaikkia mahdollisia tapoja, joilla voimme tarttua EUn ongelmiin, niin tällä tavalla mielestäni pitääkin toimia ja edetä. Ja ajatella näitä ongelmia, jotka liittyvät toisiinsa, eivätkä ole jonkinlaisia kenttiä erikseen toisista. Sitten täällä tuli kommentti Wifi-ohjelmasta mene, riittääkö tähän nämä julkiset varat. Sama keskustelu muuten käytiin valiokunnassa tästä asiasta ja tulimme siihen johtopäätökseen, että tässä tarvitaan sitä, että harmonisoidaan äh, tilannetta EU-ssa ja varmistetaan, että kansalaiset voivat paremmin saada net, nettiyhteydet. Nyt Viro on tässä ykkösasemassa ja Bulgarian maaseutu on peränpitäjänä siellä 60-70 ihmistä eivät ole mitenkään digitaalisessa maailmassa mukana. Joten olen pahoillani, tämä saattoi kuulostaa täältä, kun puheenjohtaja puhui, mutta emme tarkoita avainta ilmaista ja kaikilla, ei tämä ole markkinaperiaatteiden mukaista, mutta haluamme tällaisen pilottiohjelman 50 miljoonaa plus 70, joka on jo olemassa. ja Tätä kautta luodaan tällainen voucherijärjestelmä, joka nopeuttaisi yhteyskapasiteettia julkisissa paikoissa ja se liittyy tähän innovaatioon. Toivottavasti tällainen voucher-järjestelmä mm, ei tätä jumiuta, vaan teknologia veisi asiaa eteenpäin ja annettaisiin parhaan teknologian äh, hallita. En nyt ole itse mikään asiantuntija, jos teillä on parempi ajatuksena niin siitä vaan. Kun, niin romanilainen kollega sanoi, että mm, niin ei ole siis kyse, että otettaisiin pois Bulgarilta tai Romalta mitään maita. Tämä oli vain tällainen eh, tässä vaan pohditaan sitä, että ohjelmat eivät etene nopeasti kuin pitäisi. Rahoja on käytössä, niitä on käytössä, mitään ei ole menetetty, mutta vetoan teihin. Käyttäkää näitä varoja tietenkin vastuullisella tavalla. Antakaa minulle jotakin, mistä voi maksaa. Vetoan todellakin teihin, koska jos ette, silloin joku tämän kysymyksen kyllä tekee, niin kuin täällä jo tehtiinkin, niin herra Vaku taisi olla, hän puhui tästä, näistä maksurästeistä. Nyt olemme pikkuhiljaa purkamasta, se vähenee jopa nopeammin kuin uskoimme ja ollaan lopussa tämän vuoden loppuun mennessä, emme seuraava edistymistä, mutta ellei me pysty nopeuttamaan täytäntöönpanoa uusissa ohjelmissa, seuraajani eteen tulee ihan sama maksurästi muuri ja samanlainen liikalihavuusongelma tässä asiassa kuin minullakin on ollut. Minä tietenkin panen merkille sen, että en voi olla uskottava ilman, että mainitsen Brexitin. Sekin tuli täällä esille muutamassa kysymyksessä. Ja tässä vastaukseni lyhyellä aikavälillä lähituloisuus. Mitään muutoksia ei ole, koska kaikki oikeudet, velvoitteet riippuen budjettiin, brittialennukseen, brittimaksuosuuksiin ja niin edelleen. Ja sitten jatkossa nähdään ensinnäkin, mitä yhden kuningaskunta aikoa sanoa siitä, mitä haluavat ja miten tämä vaikuttaa budjetin kannalta. Sitten me neuvottelemme ja sitten päästään minne päästään toivottavasti oikeaan kohtaan sopien. Tämä tarkoittaa, tarkoittaa siis sitä, että toivottavasti olemme vaikeassa tilanteessa saavutetaan mahdollisimman hyvä lopputulos niin EUn kuin Iso-Britannian kannalta. En halua spekuloida ollenkaan sen suhteen, mitä tämä, mitä tämä tarkoittaisi vähemmän rahaa ja mitä teemme, jos vähemmän varoja on, koska me yksinkertaisesti emme tiedä, mikä, minkä mallin Iso-Britannia valitsisi ja miten se taas vaikuttaisi budjetin kannalta katsottuna, mutta voin kertoa teille, että emme istu istu tyhjän panttina, me työstämme asiat. Mutta Iso-Britannian pitää kertoa, että näin me haluamme tehdä ja sitten voidaan alkaa kunnolla neuvottelut. Olen varma, että tässä jäi... Ja niin, yksi asia vielä. Esiero, onko se avoin vai? arviointi varmaan tulee kertomaan tämän rahast- tästä rahasta paljonkin jatkossa. Me uskomme, että se mitä olemme oppineet ja edistyneemmät markkinat, kansantaloudet nopeammin pystyvät hyötymään esiristä investointirahastosta, mutta tässä tarvitaan korjauksia erityistoimin. Me otamme jo käyttään enemmän neuvonantopalveluita, alueille, joiden markkinat ovat vähemmän kehittyneitä. Ja tietenkin haluamme nähdä myös etujen valuvan sinne, missä tarvekin on suurin. Myös seuraavassa vaiheessa otamme, kiintämme enemmän huomiota ilmastokysymyksiin, energiatehokkuuteen, käytämme tiettyjä indikaattoreita, jotka toivottavasti antavat sitten meille kypsässä vaiheessa tietoa siitä, miten ESIR vaikuttaa Euroopassa. Sitten sukupuoli kysymyksestä. Tietenkin aiomme tehdä juuri tämän tyyppiset tutkimukset, kun otittekin esille, että pystymme identifioimaan, hyödytäänkö oikeudenmukaisella tavalla reilusti EU-talousarviosta ja sen varoista. Sitten ilmastosta ja ilmastokysymysten mukaan ottamisesta kaikkien politiikkaan. Meillä on 20 prosentin tavoite, joten emme ole kovinkaan kaukana siitä. Olemme erittäin toiveikkaita sen suhteen, että kun vahvistan ohjelmia kuten Horisontti 2020, tämä saattaa auttaa meitä sykäyksen tavoin eteenpäin, energiatehokkuutta lisää, tutkimusta enemmän ja uusiutuvia energiavaroja enemmän. Sitten Afrikasta. Uskon, että mitä enemmän todellakin teemme Afrikasta houkuttelevamman eurooppalaisten yritysten kannalta, sitä enemmän sen saadaan eurooppalaisia yrityksiä. Nyt olemme menettämässä asemiamme tuossa maailmankolkassa. Näin sen silloin, kun matkustan Afrikkaan, mutta viran kehitysapu ei tähän vielä riitä. Kiinaista ovat erittäin tehokkaita siitä, että he ottavat kontolleen suuria investointihankkeita. He saavat valtavan suuria sopimuksia. Ja me olemme pikemminkin vetäytymässä. Meidän täytyy varmistaa, että turvallisuus on taattu ja sitten ei tule takapakkia, mikäli sinne rohkene mennä. Minä pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta me palaamme kyllä teidän pakeillenne myöhemminkin. Kaksi tärkeää seikkaa vielä näin lopuksi. Ensin se, mitä herra Sarvamaa sanoi. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta voimme saada menestystä aikaan. Menestys tarkoittaa sitä, että tavoitteet täytyy asettaa oikealle tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on riittävästi kunnianhimoa, johon yhdistyy perusteltu jalat maassa ajattelu. Se, mikä me menetämme neuvoston, mikä neuvosto haluaa pelkästään uudelleen tarkastelun, Tämä on pelkästään uuden tarkastelun, miten niin sanoin vahingossa, että tämän tarkistuksen ne haluavat mikäli neuvosto ei tule mukaan, niin silloin olemme vaikeassa tilanteessa. Toiseksi yksinkertaistamisesta. Olkaa ystävällisiä ja varmistakaa, että meillä on neuvottelukumppani vain yksi ainoa valiokunta. Mikäli asia leviää kuin jokisen eväät ja jokaisella valiokunnalla on oma lusikkansa samassa sopassa, yksinkertaista asiasta tulee loppujen lopuksi hyvin monimutkainen. Joten minä pyydän ja saman vetomuksen esitin myöskin neuvoston puolella. Toimikaa näin. And of course... Ja tietystikin. Kaikki näkemykset kyllä voidaan kuulla, mutta haluamme kuitenkin yhden ainoan ikkunan, jonka kautta huudella. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Unohdinko minä nyt ehkä jotakin, puheenjohtaja? Unohdinko jotakin tärkeää? Oliko nyt jotakin, mikä vielä jäi? Eh, mahdollisuus jäsenvaltioille, jotka eivät hyödynnä koko potentiaaliansa kohesiovarojen käytön osalta, niin että ne voisivat eh, käyttää käyttämättömät, suunnata käyttämättömät kohesiovarat eh, ohjelmiin, kuten vaikka Verkkojen Eurooppa, Erasmus Plus ja niin edelleen. Onko tämä mahdollista? We are in... Erinomainen kysymys. Me kannustamme jäsenvaltioita tarkastelemaan kohesiovaroja ja yhteisen määrärahoja ja katsoa, voidaanko siellä käyttää rahaa niin, että saadaan kohesiotavoitteita toteutua, mutta samalla kenties tutkimus- ja kehitystavoitteita tai verkkoeurooppa hanketta saadaan viety eteenpäin. Eli siiloajattelu budjetista pitäisi saada pois ja katsoa, kuinka voidaan yhdistää ohjelmat niin, että saadaan paras mahdollinen vaikutus niistä aikaan. Ne, jotka puhuivat seuraavista rotuskeipsistä, niin nyt täytyy aloittaa niidenkin pohtiminen jo. Olen tästä täysin samaa mieltä. Tiukkoihin kysymyksiin täytyy vastata, hyvinkin tiukkoihin. Tässä voidaan onnistua vain ja ainoastaan – mikäli meillä on avointa rehellistä keskustelua, joka aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Aivan poikkeuksellisesti puoliksi minuutiksi herra Fernandes saa puheenvuoron. Ihan vain kysymys äh, rouva komission varapuheenjohtajalle. Kuunteletteko minua, koska puhun nyt tässä ranskalaisista. Siis tämä yksinkertaistaminen. Ah, komission jäsen sanoi, kyllä minä hieman ymmärrän Ranska. Niin, tämä yksinkertaistaminen, no tässähän parlamentti on komission pyytämä kumppani, mutta kysyn, että tarkoittaako tämä sitä, että saamme myös hyviä uutisia komission puolelta siitä, että esiirin osalta säännökset ja kaikki muut seikat, niin tässä on meillä myös vuoropuhelukumppani komission suunnalta porte garante. Ja Rouva Kresle todella haluaa kovasti rahoitusasetuksen paranhoitoasetuksen yksinkertaistamista, eikö näin? Vastaus on yksinkertainen parannusasetuksen suhteen tietystikin. Missä äh, kyseinen edustaja onkaan? Missäs minun mieheni onkaan? Olivier, Kyseessä on direktiivi, joka liittyy varantasetuksen uudistamiseen, korjaamiseen. Hän on äärimmäisen lahjakas ja luova ja tekee ankarasti töitä tämän sen hyväksi, Olivier nimittäin. Mutta siihen, se, siihen tämä asia nyt kiteytyy. Neuvoston ja parlamentin hyväksymän asetuksen ajatus on siinä että komission yksiköt tuottavat lisäsäännöksiä. Minä sain tuossa juuri 400-sivuisen asiakirjan. Ja eri komission yksityisen toimijat ovat todella pilkulleen näitä sitten valmiita soveltamaan. Herra edustajat Olbricht ja Madame Thomas yhteisesittelijät, haluatteko te lopuksi vielä sanoa jotain? Eikö ruvota makan? No, hän on jo lähtenyt. No, kiitän teitä kovasti siitä, mitä sanoitte rouva komission varapuheenjohtaja. Tässä oli kaikki ne elementit. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Erasmussa varat ovat laajalti käytettävissä. Ja kun puhutaan näistä arvioista, joita on toteutettu, hyvistä hankkeista, niin vain puolet hankkeista, hankerahoituspyynnöistä on pystytty toteuttamaan. E, kansalaisten kansalaisilta, kun kysytään, että mistä Euroopassa on kysymys, niin suurimman osa heistä vastaa Erasmuksesta, joten älkää todellakaan aliarvioiko tätä tärkeää ulottuvuutta. Kiitoksia. Bien, mes chers collègues, nous continuons, car nous avons un ordre du jour. Euh, mais bon, la grande question, c'était les grandes lignes. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tässä kuulimme monivuotisten rahoituskehysten tarkistuksista ja sen ulottuvuuksista. Seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Esteban González Ponsille. Hän tulee, esit- hän tulee puhumaan meille globalisaatiorahastosta ja Ericssonista. Presidente. Eh- Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten sanoittekin, minä esittelen teille mietintöluonnoksen eurooppalaisesta globalisaatiorahastosta. Äh, joka otettaisiin käyttöön ruotsalaisen Erikssonin tapauksesta. 2016 maaliskuussa Ruotsi esitti tämän pyynnön, jotta voitaisiin auttaa syyskuussa 2015-helmikuun 2016 välisenä aikana työnsä menettäneitä työntekijöitä. Tässä puhutaan 3,9 miljardista suurin piirtein. Tämä edustaa 60 prosenttia toimi, ehdotettujen toimien kustannuksista. Tämä, tällä voitaisiin auttaa minimissään 900 työntekijää erilaisilla toimilla, joilla helpotetaan heidän uudelleen pääsyänsä työmarkkinoille. Pyyntöä tutkittuaan komissio on oman arvionsa saanut valmiiksi 5.9.2016 ja todennut, että tässä vaatimukset täyttyvät rahaston käyttämiseksi. Tässä useita eh, Ericssonin laitoksia on, eh, niiden toiminta on vähennetty ja yksi laitos on täysin Ruotsissa suljettu. Ericsson, Ericsson vaikuttaa myös moniin eurooppalaisiin yrityksiin. Ensinnäkin tässä on kriisi vaikuttanut siihen, että kasvu on pysähtynyt. Toiseksikin Ericssonin täytyy vastata rankkaan kilpailuun aasialaisten tuottajien to- to- taholta ja kolmanneksikin sitten ö, yritys on asteittain vähentänyt jo 30 vuoden ajan laitevalmistusta. Ja tässä mielessä haluaisin korostaa sitä, että työntekijöiden työpaikkansa menettäneiden työntekijöiden profiili on hyvin samantyyppinen, eli he ovat hieman ikääntyneempiä työntekijöitä, joiden pätevyydet eivät enää vastaa tämän päivän työmarkkinoiden vaatimuksia. Ruotsin viranomaiset voivat myös oma rahapanoksensa antaa kaikista kärsineimmille alueille erilaisten toimien kautta. En halua puhua pitempään, mutta haluaisin vielä mainita sen merkityksen, joka on sillä, että globalisaatiorahaston ei pidä millään tavalla korvata yrityksen tai kansallisten viranomaisten toimia, niille esitettyjä vaatimuksia tällä sektorilla. Joten kun otetaan huomioon kaikki nämä seikat huomioon ja se, otetaan huomioon se, että Ruotsin pyyntö vastaan niitä vaatimuksia, joita on tässä rahastovarojen käytössä, niin varat voidaan antaa käyttöön niin, että työntekijät mahdollisimman pian voivat hyötyä näistä korvauksista. Tarkistusten määräaika on 16. syyskuuta ja tämän jälkeen kyllä kuuntelen nyt huolella, jos teillä on jotain ehdotuksia tai huomautuksia minulle. Merci, monsieur. Kiitokset teille, herra esittelijä. No, onko teillä kysymyksiä? Jos kysymyksiä ei ole, niin herra González Ponsan jo puhuikin aikataulusta tässä. Muiden 2017 talousarvion esittelijöiden osalta, että sanoisin, että heti tämän kokouksemme jälkeen alkaa teidän kokouksenne, joten älkää tai kadotko täältä ja toivon, että tulkit voivat olla täällä kello 17.30 asti. Ja seuraavaksi herra Kitsos solidarisuusrahastosta Joonian mm, mielestä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on mietintöluonnos, jossa ehdotan, otetaan käyttöön eu solidarisuusrahaston varoja ja annettaisiin taloudellista apua Kreikan maanjäristys tuhosta käsin sitä alueelle, joka tapahtui 2015 marraskuussa, ja se vaikutti kolmeen Joonianmeren saareen, Lefkada, Itakasta, yksi osa Kefaloniaan. Myös kaksi ihmistä kuoli, monia loukkaantui ja huomattavaa tuhoa kohdistui infrastruktuuriin tällä matkailusta elävällä saarella joten olemme kuvanneet tätä kriteerimme mukaisesti al- katastrofialueiksi ja meidän pitää ottaa käyttöön nämä varat, jotta voidaan auttaa aluetta kehittymään taloudellisesti. Kokonaissumma, jota on ehdotettu, on 1,6 miljoonaa euroa. Se on pieni osa kokonaislaskusta, joka maassa on, se on noin 65 miljoonaa euroa. Minun täytyy kertoa teille, että ehdotettu varojen mobilisaatio ei vaadi muutoksia tämän vuoden talousarvioon, eikä mitään lisätalousarviota tarvita erityisesti tämän aikaisemman esityksen pohjalta. Nyt siis täytyy olla aika tiukkoja, kun käytetään budjettivaroja. Ja ehdottaisin, että nopeasti hyväksyttäisiin komission ehdotus. Näin osoitettaisiin solidaarisuutta Kreikan alueelle, jotka kärsivät tästä maan järjestyksestä. Kiitoksia. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Kiitos. Onko mitään kysyttävää tai huomautettavaa? Ei tunnu olevan. No siinä tapauksessa päätös esittelijän myötävaikutuksen saadaan mahdollisimman nopeasti toivon mukaan. Siirrymme äänestyksiin. Ensinnäkin siirtoa, jota ehdottaa vuoden 2016 esitteli Jose Manuel Fernandes. Ei minulla ole siirtoa. Haluaisin vain esittää kysymyksen, jos jonkinlainen mainen otto komissiolle paikalla mutta puhun aiheesta. Komissio on tehnyt siirron itse 99 miljoonaa euroa uuden hätäapumekanismin rahoittamiseksi unionin sisällä. Tämä on sen 10 prosentin sisällä, jonkin se sen pitäkin olla, mutta tässä on täysin ohitettu parlamentti. Muistuttaisin teitä siitä, että me hyväksymme sadan miljoonan uuden budjettikohdan sillä ehdolla, että tämä ei vaikuta pakolaisten uuden sijoittamiseen. Nyt sitten tätä on leikattu ilman, että parlamentti on edes saanut tietoa asiasta Minun mielestäni tämä komission tekemä siirto, jolla on budjettiseuraamuksia ja budjettiseuraamuksia parempien prioriteettien kohdalla, ja kun kyse merkittävästä siirrosta, niin minun mielestäni tämä kyllä täytyy mainita, sanoa ääneen. Tämä saattaa olla yksi tapa muuttaa talousarviota kumulatiivisesti jopa. Tästä on kerransvaikutuksia ilman, että tämä menee budjettiviranomaisten kautta. Ja saattaa jopa käydä niin, että tämä on vastoin sitä kantaa, jonka parlamentti on omaksunut. Mikäli kaksi tällaista autonomista siirtoa tai tämän tyyppistä siirtoa tulisi, niin parlamentti saattaa joutua jopa vaikeuksiin. Joten minä tämän kysymyksen on siellä kerran ottaa täällä esiin. Ja toivon mukaan, taikka haluan pitää kiinni siitä, että parlamentti pitää kerta kaikkiaan ilmoittaa tämän tyyppisistä siirroista. Vaikka ne olisivatkin laillisia, niin sitten olematta parlamentin täytyy tiedottaa. Varmaan huomenna komission edustaja on läsnä, tai valiokunnassa kokouksessa läsnä ja annamme silloin kyllä komissiollekin mahdollisuuden vastata tähän. Ah, huomenna komission edustaja ei ole paikalla kokouksessa, kokouksessamme. Eli sittenpä seuraavassa valiokunnan kokouksessa lokakuun alussa vastauksen ehkä saamme. Herra Dupré. Monsieur Dupré pour euh, les autres sections. Herra Dupré näistä muista kohdista. Hyvä puheenjohtaja, kaksi pientä siirtoa, jotka eivät ole mitenkään äärimmäisen tärkeitä yhtä pyytää oikeusasiamiestä toista tilintarkastustuomioistuin. Jälkimmäisen osalta kysymys on 80 miljoonasta kahdesta kohdasta. Ensinnäkin, mikä käännöspalvelujen osalta tilintarkastustuomioistuin hän oli pyytänyt jo 126 miljoonaa virkoja var, varten ja tuomioistuin perusteli tätä sillä tavalla, että tuomioistuimen täytyy merkittävästi nostaa käännösten määrää, kiitos erityisraporttien, joita tulee enemmän. Ja tuomio, tuomioistuimen edustajakin on tuolla paikalla. Ja täällä on tietysti kriteerejä, jotka ovat mukana näissä erikoisraporteissa. Ja tämän vuoksi siis todella käännöskustannukset merkittävästi nousevat ja jos ei ole mitään muuta vastalauteita tähän, niin minä kyllä kannatan tätä. Haluaisiko tilintarkastustuomioistuimen edustaja vastata tähän, mutta kenties ennen sitä Herman kanssa haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Voin ihan helposti tukea tätä ehdotusta. Käännökset ovat todellakin tärkeitä. Periaatteesta haluaisin kuitenkin esittää yhden kysymyksen tilintarkastustuomioistuimelle. Kymmenen vuotta sitten tilintarkastustuomioistuin antoi kertomuksensa, jossa se totesi, että jos toimielin tarvitsee käännöstä, se voi käyttää muiden toimijoiden palvelut, voimme säästää jopa 11 miljoonaa vuodessa. Haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta, käyttivätkö he tätä mahdollisuutta hyväkseen silloin, kun oli mm, tällaisia rast tekstejä tai eivät pystyneet prosessoimaan kaikkia käännöksiä, kääntyivätkö he muiden käännöspalveluiden puoleen muissa toimielimissä? Ja nyt tilintarkastustuomioistuimen edustaja voi vastata herra Deprelle ja herra Mankkasille, olkaa hyvä. Tulee herra Depreen kysymykseen. Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosityöohjelmansa perustuen riskianalyysiin EU-ssa ja aikaisempien tarkastusten tulokseen, mutta ennen kaikkea otetaan huomioon Euroopan parlamentin kannanotot. Tästä tuomioistuimen puheenjohtaja yhdessä komission puheenjohtajan kanssa keskustelee niistä asioista, joissa eri valiokunnat haluavat syvällisemmän tarkastuksen tai erityiskertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta. Sitten mm, tässä vuositoiminnassa usein parlamentti pyytää, että tilintarkastustuomioistuin laatii näitä erityiskertomuksia tietyistä kysymyksistä. Tilintarkastustuomioistuin sitten, kun työohjelma on laadittu, se vielä esittelee sen yhden kerran budjettivalvontavaliokunnalle, siis teille tammikuussa, jotta voidaan keskustella tästä ja tarkistaa, että kaikki parlamentin ilmaisut tarpeet on otettu huomio, huomioon vuosittaisessa tu- tuomioistuimen työohjelmassa. Mitä tulee sitten käännöspalveluiden yhdistämiseen? Kyllä, näin olemme tehneet. On jo pyydetty sekä neuvoston että komission käännöspalvelulta apua ja näin on toimittu. Mutta siirto, jota nyt pyydetään, jos tämä koskee ulkoisia, se koskee, koskee ulkoisia käännöksiä. Tässä pyydetään erityisesti auttamaan pie, käännösyksikköjä pienten kielten kohdalla nämä ovat tällaisia rajallisia resursseja ja tuomioistumissa aivan erityisesti koskien esimerkiksi Saksassa tai jossakin muissa joskus on aivan erityisiä tarpeita tilanteesta riippuen. Esittelijämme Kiitoksia. Minä arvostan sitä vastausta, jonka tintarstoimistomiin sen antoi, koska palohan teidän halussanne. Nimittäin puheenjohtajakokouksessa, kun tätä, tämä tuli esiin, niin minä en tätä nyt tätä siirtoa. Vastustaako joku valiokunnan joukossa tätä siirtoa? Jos ei, niin tätä, tämä siirto on hyväksytty. Sitten oikeusasiamies. Kiitos puheenjohtaja. Tässäkään siirrossa ei ole mitään ongelmia. Tässä puhutaan noin 138 miljoonasta eurosta. Ja tällä pystytään vahvistamaan joitakin alueita, eritoten informatiikkaa ja lisävaroja myös Euroopan oikeusasiamiehen tulevan toimiston valmisteluun, koska oikeusasiamiehen toimistohan muuttaa nyt ja varmastikin tämä siirto on sellainen, että se voidaan hyväksyä. Meillä on yksi rakennusjuttu, mutta se meni nopeasti. Näin minä ainakin uskon. Kyse on ulkosuhdehallinnon rakennuksesta Etelä-Koreassa. Tällä hetkellä Itä-Tornissa sijaitsee toimitila. Itä-Torniin liittyvä ongelma on se, että se on, on vuodesta 1999 ollut vuokrattuna ja nyt on jouduttu ottamaan yksi taluponisesta kerroksesta. Ja lisäksi tarvitaan korjaustöitä. Muissa jäsen, jäsenvaltiossa on ollut myöskin halukkuutta pistää lähettiläitä samaan rakennukseen. Tätä mä täytyy nyt pohtia. Ja siellä on äh, tiettyjä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat mielekkäältä vanhan rakennuksen osalta kustannukset eivät ole korkeammat, vain pikemminkin verrattuna vanhan rakennuksen kustannukset eivät ole korkeammat hieman vatammalta. Ja vaikkakin kaksi työntekijää mahtuu lisää ja siellä on yhteisiä tiloja, Tsekki, Liettu ja Kroatia haluavat myöskin tiloja sieltä, ovat ilmoittaneet halukkuudesta mukaan että Suomi ja Tanskakin on halukassa sinne sijoittumaan sama rakennukseen. Sen kun kuulin, mitä Gerard sanoi ja kuulin, että kaikki ottaa takaisin kotiin, totesin, että esittelee varjoesittelee mitään ongelmia tämän suhteen ja kokonaiskustannukset. Olen katsonut erittäin tarkalleen lävitse. Ja 73 000 ja sitten 310 000 ja 1,6 miljoonaa ja että Nämä ovat mielekkäitä järkeviä summia. Tulevaisuudessa tämä ei maksaa meille enempää kuin mitä aiempaa karjausia, joten tämä kyllä käy. Mikäli puheenjohtaja pitää sitä vastaan, niin hyväksytään. Hyvä jonkinlainen huulikkuu siitä, että te halusitte hieman lykätä tätä myöhemmäksi, mutta jos te nyt sanotte, että te olette analysoineet tätä ja teistä vaikuttaa siltä, että tämä voitaisiin nyt hyväksyä. No, alun perin eh, to- toimitettiin vain tietoa ja sitten huomautimme, että kolmen miljoonan ero oli laskuissa, tai laskuvirhe, mutta muuten tämä oli kunnossa. Ihmeellistä, että IRD e ei ei alun perin itse huomannut tätä laskuvirhettä, mutta esittelijänä, kun kävin tätä lävitse, niin minä kyllä tällaisen huomasin. Bien, y a-t-il des questions? Hyvä. Onko teillä kysymyksiä vielä? He siis erehtyivät tässä kolmella miljoonalla. Bon, l'opération est équilibrée, c'est-à-dire que par rapport à ce que... No, operaation, operaation tasapainossa. Tämä maksaa sama kuin Etelä-Koreassa. Tämä operaatio on sellainen, joka ei johda mihinkään lisäkustannuksiin ja näin ollen tämä voidaan kyllä hyväksyä. Kukaan ei pyydä enää puheen vuoroa, joten käsiäänestyksellä ketkä puoltavat esittelijän ehdotusta vastaääniä. Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Esityslista on näin ollen käyty läpi. Huomenna tapaamme kello yhdeksältä valiokunnan kokouksessa. Merci de votre participation. Kiitokset kaikille osallistumisesta ja kokouksemme on päättynyt.